meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sollten beginnen. Sind sowieso... No niin, ruvetaan pikkuhiljaa aloittelemaan. Olemme tässä muutenkin vähän myöhässä. Meillä on täällä tänään hyvin mielenkiintoinen, tärkeä keskustelun aihe komission tiedonannon perusteelta. Olemme tästä päättäneet järjestää tällaisen kuulemistilaisuuden tästä asiasta, eli käytetyn polttoaineen radioaktiivisen jätteen loppukäsittely ja hallinta. Meillä, mikä tapaan mukaan, hyvin tiukka aikataulu, että pyrimme käyttämään tämä aikamme mahdollisimman tarkoin hyväksi. Pyydän välittömästi sitten heti eh, saada eh, kertoa kollegoille, että aloitamme asia, asiantuntijoiden puheenvuoroilla. Eh, meillä on tässä painetussa ohjelmassa ensimmäisenä herra Hans Riote. Hän on OECDn e säteilyturva-asiantuntija ja ydinjäteasiantuntija. Äh, en, hänen, muut, muita hänen ansioitaan ruveta tässä toistamaan. Ne on siellä teillä paperissa kirjoitettu. Olkaa hyvä, mennään suoraan asiaan. Uh, Hyvää huomenta päivää, naiset ja herrat. Puhuja ei puhu mikrofoniin. E uh, thanks, thanks, thanks. Uh, pardon, now it's working? No toimikohan nyt? Nyt toimii. Eli hyvää huomenta päivää kaikki. Haluaisin esitellä Jukkasen näkemyksiä ja tuloksia siitä työstä, mitä OECD on tehnyt tämän asian tiimoilta jätteen käsittelyssä lähestymistavassamme. Lyhyt johdatus OECD, niin tiedätte Jukkasen taustaa. Ja, ja sitten sanon jotain myös jätteen käsittelyn hallinnoinnista, kuten sitä hoidetaan meidän Me sitten joitakin alueita ja haasteita, joita ehkä pitäisi vielä työstää kansallisissa yhteyksissä. OECDstä ensin ja meidän neastamme siellä on 33 jäsentä ja odottelemme, että Viro liittyisi OECD ensi vuoden alkupuolella ehkä Venäjä 2012. Kaikki OECD-jäsenet eivät ole LEAn jäseniä, vihreällä merkityt eivät ole, mutta Slovenia on halunnut osallistua hänestä tulee myös NEAn jäsen ensi, kuun, ensi vuoden huhtikuussa. Tässä tehdään paljon yhteistyötä Euroopan komission kanssa totta kai ja EAN kanssakin Viinissä. Pääosa meidän työssämme ei tapahdu sihteeristössä, vaan asiantuntijaryhmissä. Meillä on kaiken kaikkiaan 1500 asiantuntijaa mukana eri aloilla. Huoppa, nyt jotain tapahtui. Nyt. Maybe this can be somehow repaired. I... tätä korjata? Minä nyt jatkan kuitenkin, anteeksi. Noin 1500 asiantuntijaa meillä on. People. So it's really our work. Eli tämä työ on asiantuntijatyötä ennen kaikkea ja maailman mittakaavassakin. Siksi työn tulokset ovat aika korkealaatuisia. Me olemme tekninen virasto, me haluamme saada aika luottamusta ja keskinäistä ymmärrystä. also, I think this is Mielestäni erittäin tärkeää on tunnustaa myös se, että kyseessä on sääntelijöistä, täytäntöpanijoista, ministereistä, valtion ministeriön edustajista ja jonkun verran myös tutkimusyhteisön edustaja mukana. Ja jätteenhoidon parissa meillä on Romaniasta, Venäjältä ja Sloveniasta tarkkailijoita. Yhteistyötä tehdään vahvasti komission kanssa varsinkin, missä meidän komiteamme on vahvimmillaan nimenomaan pitkäaikaisessa rajoittamisen jätteessä ja sen hävittämisessä, mutta meillä on kymmenisen vuotta tehty työtä myös yhteiskunnallisissa kysymyksissä työtä. No niin, sitten nykyiseen tilanteeseen, jos ajatellaan radioaktiivista jätettä, niin meillä on aika paljon kokemusta. Yli 50 riippuen kuinka paljon on näiden sijoituspaikkoja. Ne ovat olleet toiminnassa, niitä on suljettukin viimeisen 50 vuoden aikana. Meillä on nähty, että kaikki vaiheet koko elinkaaren aikana ovat olleet esillä. Lähes aina on kyse, ei nyt välttämättä myös lämpöä tuottava jäte Nämä jättesijoituspaikat vaihtelevat kovasti. Joitakin on yksinkertaisia pintasijoituspaikkoja, mutta myös maanpinnan alapuolella 50-100 metrin syvyydessä. Jotkut maat ovat päättäneet myös, että on syvempiä geologisia sijoituspaikkoja. Meillä on vielä joitakin luokkia, jotka ehkä ovat hyödyllisiä käyttää myös riittäviä ratkaisukeinoja sijoituspaikoiksi. Esimerkiksi kun on grafiittireaktioreiden purkaminen yksi esimerkki tästä. Korkeatason jätteestä me olemme keskustelleet paljon, tästä paljon kaikki tiedämme, että jo tätä on ollut jo pitkään ja keskustelu on käyty varsinkin vaihtoehdoista geologiselle hävittämiselle. Keskusteluput kahtaa esille tavan takaa. On myös eksotisia vaihtoehtoja, kuten minä kutsun ulkoavaruus ja meren pinan, merenpohjan alle vielä. Tässä kyllä kansallisopimuksia rikottaisiin. Tähän liittyy paljon valtavasti turvallisuuskysymyksiä, totta kai tutkimusta ja kehitystä ja voimavaroja. Transmutaatiostakin keskustellaan kahta näkökohtaa, varsinkin ensinnäkin pitkään aikavälin kapasiteettia täytyy miettiä, ja mitkä ovat nykyiset ongelmat niiden ratkaisukeinot. Mainitsin tämän. Herra Tomalski ehkä puhuu tästä enemmän NAEn tutkimuksesta, mikä vaikutus on transmutaatiolla ja polttoaineiden sykleillä. Tämä tutkimus on neljä vuotta vanha ja tulos lähinnä on se, että totta kai volyymi vähenee jo, kun sitä uudelleen käsitellään, mutta sillä on merkittäviä vaikutuksia. Noin 30 on vaikutus, kun tämän tyyppiseen skenaarioon päästään vain, jos meillä on täysin suljettu polttoainesykli ja koko polttoaine käsitellään uudelleen. Mielestäni tätä voi miettiä tulevaisuudessa, mutta parin seuraavan vuosikymmenen aikana tällä ei mitään ratkaista. Sitten varastointi, siitäkin kai on käsitys jo syntynyt, että se on tavallaan jatkuvaa valvontaa, se ei ole kestävällä pohjalta. Sitä tulee tuleville sukupolville kohtuutonta taakkaa. Tiedeyhteisössäkin on lähes yksimielisyys siitä, että geologinen hävittäminen on ainoa tieteellisesti ja teknisesti pitkän aikavälin ratkaisu. Siinä ei ole mitään aktiivista hallinnointia. Meidän komiteamme on julkaissut myös kollektiivisen mielipiteen lausunnon, joka on hikkuisen näkyvämpi ja muodollisempi. Siinä todetaan, että geologinen hävittäminen antaa verratonta suojaa ja se on teknisesti toteutettavissa moninaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Aivan selvää on, että sitä on kehitelty jo maailman mittakaavassakin. Edelleen tässä tarvitaan sidotryhmiä enemmän mukaan. Alusta alkaen kuullaan heitä. On huomattavissa myös, että on erilaisia polkuja olemassa riippuen kulttuurisista, sosiaalisista ja maantieteellisistä taustoista näissä maissa. Eli samanlaisia ratkaisuja ei kaikille ole tarjolla. Mutta kuitenkin kaikki menevät samaan suuntaan turvallisuudessa ja varmuudessa näkemys on myös se, että kaikki maat jossain määrin voivat nyt jo päästä tähän suuntaan. Meillä on riittävästi tietoa käytettävissämme, nimittäin ainakin suunnitelmia voitaisiin toteuttaa kaikissa maissa, joissa on tämän tyyppistä jätettä. No, katsotaanpa pikaisesti sitten vielä, minkälaisia aloja on vielä työstettävä kansainvälisesti. Siellä on yksi seikka, joka liittyy pitkän aikavälin sääntelyyn. Totta kai meillä on perin, periaatet löyty lukkoon IAEssa, varmuusperiaatteissa, suojelussa, näissä kansallisissa sopimuksissa. Meillä on kansainvälinen, kansalliset suositukset myös. Sitten jos katsellaan sääntelyä ja pitkän aikavälin näkökohtia, niin huomattavissa on, että erinäisissä maissa on keskeisiä sääntöjä olemassa, mutta missä määrin ne ovat kehittyneet, niin se vaihtelee kovin paljon maassa toiseen. Kypsyysaste ei ole sama kaikissa maissa. Merkittäviä eroja totta kai on varmuussäännöissä, turvallisuussäännöissä, miten niitä säännellään pitkällä aikavälillä. Jollakin on kriteereitä, jotka perustuvat riskiin, lukuihin, vaikka kriteerit ovat samanlaisiakin, niin silti on kovin paljon edelleen eroja arvossa. Me olemme tätä komiteassamme myös tarkastelleet. Alusta alkaen syntyi käsitys, että olisi mahdollista jotenkin ainakin osoittaa, että kaikki nämä kriteerit johtavat samaan suojan tasoon. Ajatellen ihmisiä ympäristöä myös kaukaisemmassa tulevaisuudessa, mutta siinä on niin paljon epävarmuustekijöitä, että voitaisiin jotenkin kohtuullisestikaan arvioida suojan tasoa näiden kriteereiden pohjalta. No katsotaan pikaisesti sitten vielä teknisiä kysymyksiä. Tekninen luottamus ei ole kovin suuri ongelma ollut yleensä. Ihmiset ovat luottavaisin mielin olleet sikäli, että teknistä näyttöä on tarjolla hankkeissa, jotka nyt ovat käynnissä. Ja tässä pohjana on totta kai paljon se, että meillä on kansainvälisiä TK-hankkeita, uusimmissa menetelmissä arvioidaan tietokonemallein ja safety case esimerkiksi on yksi esimerkki tästä, ettei pelkästään luoteta numerisiin tuloksiin tietokonemallinnassa, vaan meillä olisi integroitu näkemys turvallisuudesta huomioiden myös muita indikaattoreita, joita ei ole helposti muutettavissa numeroiksi, ainakaan tarkasti. Sitten Seuraavaksi meidän täytyy meidän tehdä myös manalaisessa tutkimuslaboratoriossa työtä. Mielestämme se on erittäin tärkeää saada aikaan teknistä luottamusta tätä myöden. Ei pidä aliarvoida myöskään mikä merkitys on riippumattomilla valvontaelimillä. Useimmissa maissa näitä on. Ne ovat hyvin aktiivisiakin ohjelmineen, suunnitelmineen. Tämä koskee myös vertaisarviointia. Totta kai tekninen luottamus riippuu paljon tieteestä, tiedosta, tekosta, Aina totta kai on mahdollista, että uutta putkahtaa esiin tai joka, jota, jokin asia muuttuu. Siksi on selvää tarvetta myös, että järjestöt ja eri tahot jatkuvasti ponnistelevat TK parissa, jos ovat jo näitä sijoituspaikkojakin toteuttaneet. Kaikkein tärkein tänä päivänä on tietenkin saada mukaan sidosryhmä. Tässäkin on hiukkasen toimintojamme NEAssa. Meillä on tällainen Forum on Stakeholder Confidence. Meillä on ollut pari konferenssia järjestetty, puhuttu sidosryhmien kanssa paikoilla, joita pidetään sijoituspaikkoina ainakin mahdollisuus Suomessa, Kanadassa, Belgiassa, Saksassa, Espanjassa, Unkarissa, Ranskassa ja Ruotsissa ensi vuonnakin. Sidosryhmät vaativat osallistuvaa demokratiaa yleisenä periaatteena, mutta meidän pitäisi myös ymmärtää, että sidosryhmien mukana on, on välttämätöntä. Myös ne voidaan miettiä, mitkä ovat yhteiset arvot ja tavoitteet hankkeissa. On olemassa sellainen käsitys, että meidän täytyy, paitsi että sijoituspaikkojen osalta tarvitaan teknisiä näkemyksiä, tarvitaan myös sosiaalista legitimiteettiä jätteenhoidossa. Tässä yhtenä osasena on myös se, että hankkeet täytyy toteuttaa asteittain. Pitäisi olla myös mahdollisuuksia tehdä päätöksiä eri vaiheissa ja muuttaa prosessin suuntaakin, riippuen arvioinneista. Mietitään vaihtoehtoisia polkuja tai jopa palata lähtöruutuun. Me tarvitsemme tällaisen järjestelmän vaihettaista lähestymistä varten. Me tarvitsemme selvät vastuut, menettelytavat, selvät vastuualueet ja roolit. Itse prosessi on erittäin tärkeää ja oikeastaan yhtä tärkeää kuin lopputuloskin on näiden arviointien jälkeen. Sitten, mikä on tärkeää, ja on keskustelussa paljon ollut esillä, on se, että voidaan muuttaa ja ottaa uudelleen reversibility ja retrievability, että jos voidaan tätä teknisissä yhteyksissä muuttaa niin, että jäte voidaan sijoituspaikasta ottaa uudelleen. Tämä muuttaa paljon sitä, minkälainen sijoituspaikka on, koska meillä on mitään selvää määritelmää tai selvää käsitystä, yhteisesti sovittua käsitystä maanalaiseksi sijoituspaikaksi. On erilaisia tapauksia ollut siinä, miten voidaan jäte palauttaa. Se muuttaa käsitystä sijoituspaikan luonteesta. Meillä on sellainen käsitys, että tekninen palautettavuus on aina mahdollista. Geologisissa sijoituspaikoissa totta kai se voi olla vaihdella siitä, minkä tyyppisestä sijoituspaikasta on kyse. Jos ei sitä ole ollenkaan, mutta yksinkertainen palautettavuus on mahdollista kaikissa vaiheissa. Siksi täytyy muistaa, että ei kaikilla ole mitään yhden koon ratkaisua, joka sopisi kaikille, mutta yleinen käsitys kuitenkin on, että näiden työstäminen ei saisi jäädä tekemättä. Ja lopuksi muutama tieto tutkimuksesta liittyen kumppanuuteen joissakin maissa. Me olemme ottaneet käyttöön kumppanuusmalleja näillä sijoituspaikkakunnilla ja meillä on myös täytäntöönpanovarton oma laitoksensa. Se on ollut erittäin hyödyllinen. Tässä kaikkein tärkeimmässä asemassa on, jotta nämä toimisivat nämä kumppanuudet, että meille annetaan jonkinlaista vapaaehtoisuutta myös ajatellaan kunnan osuutta. Se kyllä antaa samalla myös veto-oikeuden, että voidaan jopa vetäytyä hankkeesta ainakin jossain vaiheessa hanketta. Totta kai, että jos kumppanuksia käytetään, niin se edellyttää tukitoimia. Yleensä yhteisöt antavat puheenmahdollisuuden mahdollisuuden Välttämättä nämä tahot eivät ole kuitenkaan asiantuntijoita tai päteviä teknisesti. Tässä voidaan tarjota koulutusta myös ulkopuolelta. Totta kai tässä tarvitaan tämän lisäksi myös tietoa sosiaalisista ja taloudellisista hyödyistä lyhyellä aikavälillä, mutta myös pitkällä aikavälillä, joka ajatellen elämänlaatua, niin sen pitäisi olla osa kumppanuuslähestymistapaa. Sitten vielä mainitsin yhden konferenssin, joka järjestetään Japanissa ensi vuoden lokakuussa kansainvälinen konferenssi liittyen geologiseen sijoituspaikkaan. Se järjestetään noin neljän vuoden välein. Nyt ehkä tapetilla on aihe, joka liittyy geologiseen sijoituspaikkaan muutenkin tämä kansallinen sitoutuminen ja alueellinen ja paikallinen luottamus. Se on otsikkona. Lyhyesti yhteenvetona kertoisin, että me olemme sitä mieltä, joka tapauksessa geologinen hävittäminen on teknisesti toteutettavissa ja se voidaan täytäntöpanna hyvin monenlaisissa geologisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Jotakin haasteita täytyy vielä miettiä. Ajatellaan pitkän aikavälin turvallisuutta esimerkiksi. Tekninen luottamus on jo toteutettu perustuen kansainväliseen yhteistyöhön. Me tiedämme, että monimutkainen päätöksentekoprosessi on nyt käynnissä kansallisella tasolla, mutta myös alueellisella ja paikallisella tasolla palautettavuus, uudelleenkäytettävyys ovat tässä ytimessä, tässä lähestymistavassa. Me tiedämme, että aika paljon kokemusta on ollut jo siinä, miten voidaan tarjota mahdollisuuksia sidosryhmissä olla mukana paikallisesti ja alueellisesti. Se on erittäin tärkeää ja tämä kumppanuus on yksi tapa. Kiitoksia kovasti teidän huomiostanne. darf mich äh, herzlich bedanken. Lämpimästi kiitoksia tästä ensimmäisestä johdannusta ja näistä kattavista tiedoista. Seuraavaksi sitten luovutan puheenvuoron professori äh, äh, Bruno Tomauskelle, joka on hän, hän tätä kysymyksen asettelua vielä syventää omalta osaltaan, joka on jätteiden käsittely. I will immediately start when I see the transparency. Okay, I will talk about... Uh, niin, äh, puhu, minä aion puhua vähän äh, transmutaatiosta tänään, joka uh, koskee siis korkeaktiivisen jätteen säilytystä. Ja muutama sana tähän alkuun en, en, ensin tutkimuksesta. Uh, koulutuksesta, jota me Aachenassa toteutamme, transmutaation tietysti tällä korkeaktiivisella jätteellä on hyvinkin voimakas poliittinen väritys Saksassa ja tausta. Me haluaisimme ottaa keskusteluun, tuoda keskusteluun mukaan uusia konsepteja. Mutta meillä on myöskin sitten toteuttavuustutkimuksesta muutama, muutama sana. Ja sitten ver, vertailu Belgian transmutaatioprosessiin myrassa ja sitten loppupäätelmät. Ensin muutama sana sitten tästä tutkimuksesta, ydintutkimuksesta. Minä olen, olen siellä johtajana, johtajana tätä ydinsykliä tutkimassa. vuodesta 2008 toteutettu tätä koulutusta me koko polttoainekierron mittaan varrelle kehittäneet uusia ratkaisuja uutta innovaatiota. Meillä on 25 työntekijää neljässä työryhmässä. Meillä on Aachenissa ja sitten reaktoriturvallisuus- ja teknologiakeskuskin, jota johtaa kollegani professori Alvain tutkimuksemme painopisteenä meillä on neljä pääkohtaa, ydinaineen saatavuus ja hävittäminen. Sitten siihen liittyy turvallisuus, turvallisuusanalyysi, samoin sitten radioaktiivisen jätteen transmutaatio ja luonnehdinta, tämmöisen no, ydinsimulaatio ja viestintä ja yhdyskuntasuhteet. Mitä opetukseen tulee, me, me olemme käynnistäneet uuden maisteriohjelman, se on tätä ydinturvallisuustiede. Sieltä valmistautuu luonnontieteen kandidaatteja, se on tällainen vähintään kahden vuoden täysipäinoista opiskelua edustava ohjelma. Se on tämän vuoden lokakuusta käynnistetty. Ja kurssin sisältä, anteeksi, ydinpolttoainekierto kiertooperaatio, ydinlaitosten toiminta ja turvallisuus, no, ydinfysiikka, ydinkemia, teknologiat, jotka liittyvät jätteen käsittelyyn ja hävittämiseen sitten näitä simulaatiot. Meillä on erittäin tehokkaat tietokoneet siellä näitä simulaatiotarkoituksia varten, ja sitten turvallisuusanalyysit ja sitten että tässä radioaktiivisen jätteen hallinta ja käyttö siis me, että pyrimme tässä kouluttamaan asiantuntijoita hallitsemaan koko ydinkiertoa. Tämä 2009, tämä Aachen siellä Nordrhein-Westfalen on ydinvapaa. Nordrhein-Westfalenin hallitus on eh, muuttanut näitä 2005 tehtyjä suunnitelmia, minkä, minkä vuoksi eh, nyt sitten eh, minun kaltaisen ihmiset pääsevät Aachenin yliopistossa työtä tekemään. Eli seuraavaksi nyt sitten muutama sana transmutaatiosta. Ensinnäkin, miksi se nyt on meille tärkeää ja, miksi, ja mitä se ylipäätänsä tarkoittaa. Jos tarkastellaan tätä tuoretta polttoainetta, siinä tonni tällä halkemiskelpoinen osa, eli tämä uraanin osuus, sitä rikastetaan, siitä saadaan sitten 35, 235 uraania ja kolmen vuoden kuluttua reaktorissa sitä on vielä kahdeksan kiloa jäljellä se on jäänyt käyttämättä, tämä 235 uraani, sitä ei ole vielä, sitä ei ole energiantuotantoon käytetty. Sen lisäksi äh, tämän kaiken äh, äh, fissiotuloksena meillä on fissiohajoamistuotteita, plutoniumia, urania, urani 236, sitten pien, ameritumia ameritumium ja kulium nimisiä aineita <clears throat> niissä on vähintään kolme radioaktiivista atomia. Mehän puhumme tässä eh, pitkäkestoisesta, eh, pitkäkestoisista, pitkäikäisistä ydintuotteista. Ja ne juuri ovat eh, vastuussa, kun me puhumme miljoonien vuosien loppusijoituksesta. Ja nythän herää sitten tietysti kysymys, onko mahdollista – nämä neljä pientä, pientä radioaktiivista nukleittia tuhota. Eli voisimmeko sitä kautta sitten keventää vähän näiden säilytyspaikkojen taakkaa ja haasteita. Tässä on sadantuhannen vuoden aikajänteellä tämä radioaktiivisuus, näiden eri alkuaineiden radioaktiivisuus ja tuolla oikealla puolella näkyy kolme näistä radioalkuaineista, jotka ovat vastuussa tästä äh, radioaktiivisuuden äh, plutonium, ja kuulium-aineet äh, ovat sitä, joka, niitä, joissa, jo, joissa sitten se radioaktiivinen saaste säilyy. Jos me kykenisimme tämän tämä, nämä hajottamaan, silloin tämä aika, säilytysaika lyhenisi tuhanteen vuoteen. Ja Saksan tausta, poliittinen tausta, mitä tulee tähän loppusijoitukseen, ja korkeaktiivisen jätteen sijoittaminen on, on ratkaistu Täällä Korlebenin 2002 on Konradin perustettu äh, tällainen äh, loppusijoituskeskus ja sen arvet, arvellaan olevan sitten toiminnassa 2015-2019. Mitä sitten tulee tähän äh, äh, korkeaktiivisen jätteen äh, lämmöntuotanto tuotanto loppusijoitukseen? Saksassa ainoa sellainen on, on, on nyt selvityksen alaisena – ja sen toiminta voisi äh, käynnistyä 2035 äh, aikaisintaan, ja jos, äh, jos sen soveltuvuus on jotenkin osoitettavissa. Mutta niin kuin sanottu, tämä on poliittisesti hyvin tulenarka aihe Saksassa, eli joudumme jatkuvasti käymään keskustelua myöskin tulevaisuudessa tästä asian että, että voisimmeko mahdollisesti sitten tutkia Korlebienen lisäksi muita mahdollisia loppusijoituspaikkoja. Tällä hetkellä voidaan todeta, että korkeaktiiviselle jätteelle ei ole olemassa loppusijoituspaikkaa Saksan maaperässä. Jos nyt sitten vertaillaan näitä jätteenkäsittelystrategioita, <clears throat> tässä tällä kalvolla on kuvattu tätä tässä oikealla tämä aikajänne, kymmenen vuoteen, miljoonan vuoteen aski, asti. Ja sitten tämä riskipotentiaali, jos ei tehdä mitään, sanotaan että jätetään jäte sellaisenaan jonnekin. Sitten sit päädymme tälle punaiselle käydälle. Jos tätä jätettä jollakin tavalla pyritään jalostamaan, pyritään polttamaan sitä urania, urani ja plutonin poispäin, että päädytään tänne tälle keltaiselle käyrälle. Ja jos sitten pilkotaan näitä jäteosia ja transmutoidaan näiden ydin radioaktiivisten atomiydinten elämään, silloin päädymme tähän siniselle käyrälle, <clears throat> jo, jolloin vähintään kymmen kymmenkertaisesti, kymmenkertaisesti tämä äh, aika, äh, varastointiaika lyhenisi. Mitä transputaatiolle sen tarkoitan? Sen on tarkoitus tuhoa nämä, tuhota nämä pitkäikäiset hiukkaset. Tässä on plutonium 239. Siihen tarvitaan neutroneita niiden tuhoamiseksi siis, mutta, äh, mutta äh, neutronien, äh, neutronien tuottamiseen tarvitaan siis tietysti äh, äh protoneja, ja ne, niitä pitää sitten tietysti eh, pitää kiihdyttää eh, riittävän eh, ja tällainen mallaatio tavoite tai maali saada näille neutroneille ja näitä neutroneja sitten käytetään aktivoimaan näiden neljän radioaktiivisen nukleitin hajottamiseksi. Näin sitten saadaan näitä hajomis, hajomistuotteita, joiden, ää, ää, <clears throat> joiden elinikä on lyhyempi tai ei sitä ole ollenkaan. <clears throat> Nyt me tutkimme tätä transmutaatiota kaasu, kaasujähdytteisellä kaasujähdytteisessä toisin kuin esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa tehdään <clears throat> selitän tuon, sitä asiaa tuonnepana tarkemmin. Meillä on eh, erilaisia eh, projektikumppaneita eh, mukana tässä työssä. Minun instituuttini Aachenissa sitten Jylkin tutkimuskeskus ja Siemens ja Frankfurtin äh, äh, tiedekeskus Meillä on tällainen kiihdytystoiminen, subkriittinen, kaasujäähdyttäinen transmutaatio koe menossa, eli agate. No mitä se sitten merkitsee? No se merkitsee sitä, että me tarvitsemme tämän hiukkas kiihdyttimen, jotta saadaan tämä laite kriittiseksi, kriittiseen tilaan, jos käytetään tätä kiihdytintä, prosessi, jos ei kiihdytintä käytettäisi, se prosessi heti pysähtyisi siinä tapauksessa tässä tavoitteet on se, että meidän pitää kyetä sitten mukautumaan Saksan ydinvoimasta luopumiseen tähtävään suunnitelmaan. Meidän pitää, pitää pyrtyä subkriittisen systeemin kehittämiseen ja sitten kehittämään tällainen toteutettavuus tutkimus. Sitä on se on käynnistetty viime vuoden lokakuussa ja se valmistuu ensi vuoden helmikuussa. <clears throat> tässä ovat minun, minun, tässä minun instituuttini ja nämä, nämä muutamat yhteistyökumppanit, ja kun aika on kortilla, niin ei niistä sen enempää. Pääkysymykset tietenkin liittyvät ydinpolttoaineeseen, sitten siihen, että voidaanko kykenemmekö kehittämään riittävän tehokkaan kiihdyttimen tällaiseen laitteen toimimiseksi. voimme sitten tätä neutronin, neutronin lähdettä vähän tutkia, miten tämä tavoite näyttää. Sitten eh, neutroniikkaa ja lämpöhydrauliikkaa eh, on kehitettävä, <clears throat> jotta, jotta tässä kaasujähdytteisessä reaktorissa. Ja eh, sen jälkeen miettiä tätä agate konseptin äh, todellista hyötyä ja katsoa sitten, että mikä, millä lailla tämä transmutaatio voisi sitten edesauttaa äh, lopullista loppusijoitusta. Eli tässä tämä näyttää tältä. Äh, tuolla on tämä spallaatio, maali. Ja se, se, tämä sauvat sijaitsevat tuolla ulkoreunalla tai siihen, siinä ja sitten, sitten tätä, tämä kaikki on tällaisen suojakuoren alla. Öö, tässä on muutama järjestelmä, kansainvälisiä käsitteitä. Pääasiassa öö, hankkeilla on neljä tällaista konseptia. Öö, sanskalaisten Astrid, öö, natriumjähdytteinen fast breeding reaktori. Allegrossa on samanlaiset fast breeding reaktorit kysymyksessä. Tsekin tasavalta, Unkar ja Slovakia ovat, ovat siellä päätoimijoina. Sitten mennään tämän myrhan tällainen alikriittinen fast breeding reaktori, joka, jota pyöritään ADS muodossa, eli se on kriittinen kautta subkriittinen – Sen lisäksi haluamme kehittää siis näillä meidän omalla mitä on kriittisiä kaasujähdytteisiä kiihdytin toimisia järjestelmiä, jossa transmutaatiolla on tämä, mutaatiossa on tämä pääpaino. Tässä Agade ja Myrha ensinnäkin vertailussa tässä tällä kalvolla. Minä voisin kertoa Myrhan lyijy jäähdytteinen. Siinä on korkeampi lämpökapasiteetti tällä jäähdytin aineella ja sitten se toimin, toiminnalliset paineet ovat paljon alemmat. Tämä olisi helpompi ylipäätänsä toimia ka- ka- kaasutoimisessa kuin lyijyjäyhdetteissä. Esimerkiksi lämpösauvojen, polttoainesauvojen käsittely on yksinkertaistamista, saastumisvaara on, on pienempi, se, niin maali on helpompi määritellä, jos verrataan lyijyjähdytteiseen järjestelmään. Siinä neutronit syntyvät 15 senttimetrin matkalla toisin kuin kaasujähdyttäisessä järjestelmässä voidaan käyttää tällaista segmentoitua kohdetta. Me voimme sitten kaikki tarvittavat pituudet sinne sitten asentaa, mikä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan näitä näiden hiukasten elinikää. Tämä tästä tietysti näytte, näytekappaleen kehittäminen teolliseksi oman aikansa vie. Saksa äh, on, on päättänyt osallistua tähän ähm, ähm, äh, myrhaan. Belgia puheenjohtajamaana puhui tästä ensin äh, Angela Merkel. Ja tässä on tarkoitus kehittää tätä akatejärjestelmää pidemmälle ja kaiken kaikkiaan tämä päätöksentekoprosessi pitäisi siis sitten kytkeä tähän loppu, loppusijoitusproblematiikkaan. Tällainen pilkkominen transmutaatio, jos toteutettavissa tietenkin vähentävät radioaktiivisuutta ja tuottavat lämpöä, lämpöä, energiaa tässä korkeaktiivisessa jätteissä. Sitten tämä subkriittinen kiihdytin toiminen järjestelmä vähentää korkeaktiivisen jätteen varastointitarvetta ja sitten takaten kotitavuustutkimus sisä, näyttää sitten nämä tekniset spesifikaatiot näiden kaasujähdytteisen ADS-järjestelmien osalta. Samoin tyk- tutkimus ja tekniset kehi- tekninen kehitystyö on vielä tarpeen sitten, että pystyisimme näyt- näyttämään sitten tämän transmutaation laitteen toimivuus erilaisia demonstraatioita on niin ikään sitten vielä edessä odotettavissa. Kiitos. Äh, darf mich ganz herzlich bedanken. Interessante... Äh, äh, kiitos tästä mielenkiintoisista lisätiedoista. Ähm, sitten tämä en, e, ensimmäinen kierros päätetään tohtori Appelin huomioihin. Ja, schönen Dank, Herr Reul bin gebeten worden, über etwas zu sagen über die geologische Eignung von. Minua on pyydetty kertomaan geologisesta jätteenhuollosta. Suurin yleisen näkökulmasta nämä aspektit liittyvät direktiivehdotukseen, mutta puhun tässä vain kolmesta asiasta. Ja me voimme puhua asiasta sitten lisää myöhemmin. Eli kysymyksessä on korkeasti radioaktiivinen jäte. Äh, siitä on tehtävä päätöksiä ja täytyy myöskin osallistaa julkinen mielipide ja suuri yleisö päätöksentekoon. Eli me näemme, että tässä päätöksessä on sekä teknisiä että sosiaalisia kysymyksiä, eli turvallisuusnäkökohtia ja sitten tämä julkinen mielipide. Mulla tulen puhumaan niistä kohdista, jotka näette tässä kalvolla, mutta tulen puhumaan varsin yleisellä tasolla, koska geologia vaihtelee maittain. Jokaisen maan on löydettävä omat ratkaisunsa. Samoin päätöksentekoprosessit vaihtelevat maittain. Onpa sitten kysymys poliittisesta puitepäätöksestä tai juridista puitteista. Eli jonkin, kuka, kunkin maan on tehtävä päätöksensä sille soveltuvimmalla tavalla. Muistettaisin teitä tilanteesta yleisellä tasolla. Miksi me tällä hetkellä tutkimme äh, geologista varastointia? Me huomaamme, että meidän täytyy ottaa, ottaa huomioon geologiset tekijät, biosfäärin tekijät, geologiset Ja meidän täytyy pitää huolta, että esimerkiksi vesi tai muu korrosio, kor, pääse tämä korrosiota, eli meillä olla geologisia esteitä. Me tarvitsemme passiivista turvallisuutta lyhyellä aikavälillä eh, suhteessa isolaatio- eristysaikaan. Passiivisessa turvallisuusnäkökulmassa pyritään turvallisuuteen mahdollisimman nopeasti ja pyrimme sitten siihen, että tämä kestää pitkään varastointipaikan ää, geologisten esteiden vuoksi ja me tietysti seuraamme tilannetta. Das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so bedeutsam, dieses Argument. Insgesamt hat das äh, sehr früh zu einer ja pyrimme myös löytämään ratkaisun, jossa kustannukset ovat alhaiset. Ihan alusta lähtien on ollut selvää, että geologisessa varastoinnissa on hyvät varastointiolot, mutta on jotakin ongelmiakin. Täytyy pitää mielessä, että säilytysajat ovat pitkät ottaen huomioon että kyseessä on erittäin aktiivisia ja radioaktiivista jätettä, joka on aktiivista miljoonia vuosia. Nämä saattavat olla potentiaalisia vielä pitkään. Haitat tietysti kilpistyvät siihen, että meidän pitää miettiä tätä parastonin kestoa, tietysti huolto on erittäin olennaisessa roolissa, jos täytyy sitten myös näin tietysti kestävällä tavalla sitten pyrkiä sitten huoltamaan näitä polttoainesavuja ja niin niistä sitä urania uudestaan sitten uuttamaan tai säilyttämään. mitä tämän pitkäaikaisuuden näyttö ei, ei ole helposti todistettavissa tieteellisin tai muin muin äh, simulaatioin, koska me emme ymmärrä, ymmärrä täydellisesti näitä prosesseja, jotka, jotka tähän pitkäaikaiseen säilytykseen jää. Eli tässä jää kuitenkin tietty määrä äh, tällaista epävarmuutta, jota on, joka on pyrittävä poistamaan. Tämä merkitsee sitä, että jos, jos nyt tulee tehneeksi väärän äh, päätöksen, sitä ei sitten voidakaan noin vain peruttaa ni, ni, ni, ne, jotka tätä radioaktiivisen jätteen loppusijoitusasiaa pohtivat, se on johtanut siihen, että että on, on nähty kovasti, kovasti vaivaa sitten näiden epävarmuustekijöiden poistamiseksi. Tässä on eri keinoin ja kaiken kaikkiaan pyritään käsittämään sellaista hyvin jämerää järjestelmää, jossa, jolla sitten pystytään esiin tämä mahdollista vuodot e-, estämään ja turvallisuus turvaamaan. Tämä vaatii tietysti sitten hyvin kriittisen julkisen mielipiteen roolin tunnustamista, eli että pitää myöskin muita varastointimahdollisuuksia pohtia, jos ajatellaan, että asianomaisten lähin naapurustoon on tämmöinen loppusijoituspaikka tulossa Eli se tietysti eh, eh, edellyttää kaikkia muita eh, pohdintoja, niin kuin, niin kuin hiljakkoin esimerkiksi tämä pitkäaikaisten, pitkäaikaisen lopusijoituksen lopullinen kesto. Ja tietysti monet toivomat että toivotaan löydettävän keino näitä, jätteen hyöty, hyötykäyttöön. Mitä sitten tulee sijoituspaikkakeskusteluun, siinä asiantuntijat ja suuri yleisö ovat sitä sitten julkisuudessa, julkisuudessa käyneet. Tässä aiemmin muutama vuosi sitten on pohdittu tätä käyt sovellettavaa strategiaa ja mietitty, että, että todettu, että tämä on ongelmatiikka on kaikkein tärkein strateginen päätös sitten 70-luvulla ja 80-luvulla mm, viime vuosisadalla e, e, etsittiin aktiivisesti sijoituspaikkoja eri, eri maista ja niiden perustaminen on päätetty use, use, useimmilla asianomaisilla paikoilla. Tämä on tietysti johtanut suureen vastarintaan monistakin syistä joka on sitten tietysti äh, johtanut näiden hankkeiden viivästymiseen tai kokonaan niistä luopumiseen. Se on johtanut siihen, että vastuulliset äh, organisaatiot ovat joutuneet sitten pohtimaan näitä argumentteja, ihmisten äh, pelkoja aivan eri tavalla. Ja se on johtanut sitten keskusteluihin, joissa on pohdittu näiden sidosryhmien, esimerkiksi alueen asukkaiden parissa tai muuten näitä erilaisia eettisiä argumentteja, joita tähän koko keskusteluun on kytkeytynyt 80-luvulta lähtien esimerkiksi on tätä keskustelua käyty <laughs> tässä on tällaisia sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalia aspekteja otettu esille, ja ovat nousseetkin päärooliin. Tänä päivänä ei moisista asioista enää keskustella. Pikku, pikkuhiljaa sitten hiipui 80-luvulla tänä päivänä ei, ei käydä mitään keskustella, keskustella ilman näitä avoimuus, osallistuvuus, tasapuolisuus, kestävyys, iskusanoja kun vastuulliset viranomaistahot aikoinaan alkavat ottaa huomioon näitä, näitä eri pohdintoja, niin ne ovat johtaneet sitten erilaiseen tilanteeseen. Viime vuosikymmenellä kansainväliset järjestöt, joista jo äsken kuultiinkin, ovat äh, lähteneet tätä asiaa ajamaan pontevammin. Meillä on koko joukko uusia tutkimusprojekteja, joihin Euroopan komissiokin on rahoittanut. 2000-2009 äh, kolmessa vaiheessa toteutettu tämän Community Waste Management-hanke, äh, kovam, jossa paikalliset sidosryhmät ja asianosaiset ovat olleet kiinteästi osallisina, niin kuin tarkoitus olikin. Näissä keskusteluissa pääongelmaksi on noussut se, että jos puhutaan nyt tästä strategiasta, silloin tietenkin paikalliset sidon sidosryhmät tai paikallisväestö tuntee olonsa ulko, ulkopuolisiksi. He ottavat osaa keskusteluun vain sattumanvaraisesti ja tarttuvat vasta sitten äh, Tomerammin äh, asiaan silloin, kun äh, ilmassa on jo päätös loppusijoituspaikan tai loppusijoituskohteen sijoittamisesta heidän naapurustoonsa. Tästä on seurannut se, että tästä historiasta kehityksestä on seurannut tämä tietty keskustelu ilmasto, josta juuri äsken puhuin ja tänä päivänä se ilmenee tiettyjen ihmisryhmien ja sidosryhmien kommenteissa. Tässä on 2001 vuodelta tutkimus, jossa, jossa tutkittiin ihmisten kantoja radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen. Siinä kun pidettiin tätä kiireellisyyttä, kiireellisiä päätöksiä pidettiin hyvin suuressa arvossa. Se pidettiin jopa 67, 76 prosenttisesti ihmiset olivat sitä mieltä, että kiireistä hyvin kiireisesti pitäisi tehdä ratkaisu näistä loppusijoituksista. Mitä sitten tulee tällaisen omalle alueelle sijoitettavista loppusijoitusfasiliteetista, kysyttiin, silloin todettiin, että 80 prosenttia e, sanoi, että ei, ei tähän minun lähipiirini, kiitos. <clears throat> ne, siis to, toisaalta haluttiin nopeat päätökset, mutta ei haluttu sitten niitä laitoksia lähimaillekaan. Näin sitten tämä vastakka, vastakkainasettelu oli, jos tuolloin selvä, ja se on tästä entisestään vain korostunut, korostunut nyt sitten tänä vuonna 2010, on saatu selville tällaisia uusia, uusia tuloksia direktiivi luonnoksen toteuttajat äh, säätämisen yhteydessä on, on pyritty 80 äh, prosenttia äh, haluavat suojella säteilyvaikutuksilta tulevia sukupolvia, haluavat avoimia järjestelyjä, ja, ja haluavat myöskin, että kansa tulisi nopeasti tai aktiivisesti mukaan tähän päätöksentekoprosessiin. Lähes 60 prosenttia tohtisivat näin. Mutta sitten vain toinen jännitekenttä on, on se, että millä, minkälaisia järjestelyjä halutaan. Halutaanko biologisia loppusijoituspaikkoja? Ei kaikki vastust, suurin osa vastusti sitä. Julkinen mielipide, kansalaisjärjestöt ovat lähinnä näiden mukaisesti omaa toimintansakin suuntaan. Ja tässä on tällainen Kovammin Kovamin toivomuslista. Siitä nousee esille muutama avainkysymys. Kohta D esimerkiksi, että se pitäisi olla hyvin kattava eh, sekä teknisesti että yhteiskunnallisesti. Että kaikkia ja kaikkea pitää tässä tapauksessa eh, eh, ajatella. Eli siis tämä yhteiskunnallinen keskustelu on oltava mahdollisimman laajaa ja on äh, varmistettava sitten myöskin asian osaisten mahdollisimman varhainen aktiivinen mukanaolo. Sitä pidetään yhtenä äh, tärkeimmistä kysymyksistä. Ja tässä jo äsken äh, herra Riot viittasikin, eli, eli että näiden tässä päätöksenteossa mukana olevien kaikkien osapuolten mahdollisuus myöskin sitten estää hankkeen toteutuminen. Tänä päivänä sitten, mitä sitten tulee näiden äh, näihin loppusijoituspaikkojen valinta, tähän loppusijoituspaikkojen valintaprosessiin. Äh, tänä äh, päivänä on keskustelussa näkyvällä siellä myöskin sitten se, että strategia suosiossa tai suosituin, jossa mennään turvallisuus asioissa kaikkein pisimmälle, että turvallisuusasiat on kaikkein tär- parhaiten ote- otettu huomioon. Kaikki äh, sidosryhmät, julkinen mielipide äh, on sitä mieltä, että heidät pitää ottaa kaikki, kaikki ottaa mukaan tähän. Äh, tarvitaan sääntöjä, tietysti siis paikallisväestö sanoo painavan sanansa jossain vaiheessa aina. Sitten vaaditaan tietenkin tällainen lupa äh, niiltä alueilta, jonne tämmöiseen loppusijoituspaikkaa suunnitellaan, eikä se äh, mitään äh, pitää myöskin sitten ylipäätänsä huolehtia alueellisesta kehityksestä, eikä vaan yksinomaisesti maksaa kerta laakista tällainen sijoitusprojekti yhteen, yhteenveronomaisesti. Äh, mitä sitten tulee näin äh, ristiriitaisiin, äh, vastakkaisiin äh, mielipiteisiin, eli siinä <clears throat> loppupäätelmänä on se, että mahdollisimman turvallinen ratkaisu on kaikkein tavoiteltavin. Miten sitten teknisiä, ei-teknisiä ja yhteiskunnallisia seikkoja sitten voidaan tehokkaasti yhdistää, yhdistää? Tämä on metodologisesti hankala tietenkin toteuttaa, Äh, siinä on äh, paljon vielä työtä tehtävänä jatkossa. Miksi sitten näin? No, no koska ei ole tiettyä äh, hyötyarvoa, joka olisi selvästi parempi jossain järjestelmässä kuin toisessa. Tälle, tälle loppusijoituspaikkakunnalle ei koidu mitään, mitään ö, ö, suurempaa, kummempaa hyötyä. No, päinvastoin ehkä sitä, sitä on käänteinen, jos ajatellaan turvallisuustilannetta tai tämmöistä tällaista. <clears throat> Minusta ainoa todellakin tuloksia tuottava panos voisi olla sitten tällainen turvallisuus ensin lähestymistapa ah, projekti, jossa turvallisuus on kaikkein tärkeimmässä sijassa, jolla ihmisille voidaan hyvin ja perustellusti perustelemaan tai argumentoimaan, miksi juuri, miksi juuri tämä sijoituspaikka on paras mahdollinen kaikin tavoin. Pitäisi todistaa sen, että kun on lopulta sitten tehty päätös loppusijoituspaikasta, silloin se myöskin sitten voidaan perustella vastuullisesti ja luotettavasti tämä turvallisuus ensin periaatte merkitsee sitä, että se on, ol, ol, ol, olkoon sitten tärkeimmällä siellä koko strategian suunnittelussa. Ja, ja, ja muista voi puhua vain silloin, kun ne ovat turvallisuuden kannalta olennaisessa asemassa <clears throat> missään muussa tapauksessa nämä muut argumentit ovat eh, ihan joutavan päiväisiä tässä keskustelussa. Näillä tähän eh, loppukaneettiin haluan päättää esityn toivottavasti, että nyt sitten joutuneet yhä suoremman hämmennyksen valtaan. Eh, kyllä tässä on tiettyjä hankkeita meneillään, e, viimeksi e, ainakin e, tällaisen kolmen vuoden aikana kehitetty koko joukko tällaisia eri, eri jäsenmaissa, jotka on jo ihan vallistettu aktiiviseen käyttöön. Siinä on tarkoitus paitsi vakuuttaa kansalaiset, myöskin sitten näyttää, että tämä prosessi on, on toimiva. Kiitoksia. Äh, huomiosta. Ähm, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Teillekin äh, lämpimät kiitokset. Näin sitten tämä ens, ensimmäinen a, a, alustuskierros on äh, saatu valmiiksi. Ensimmäinen paneeli on puhunut. Nyt sitten voitte salista esittää, esittää kysymyksiä esittäkää mieluusti konkreettisia kysymyksiä, niin saatte myöskin konkreettisia vastauksia. Edustaja Kallas. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää panelisteja, jotka antavat meille mahdollisuuden olla erittäin kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa, Ja on tietysti kytköksistä työhömme täällä. Kysyisin seuraava puheenjohtaja. optimistisimmassakin lähestymistavassa. Ottaen huomioon sen, mitä herra Tomaski sanoi, eli ajatellen, että säteilystä pitää päästä eroon sadoista tuhansissa vuosissa, tai muuta meidän pitäisi ajatella, ja miljoonia vuosia. Ja sitten suhteessa siihen, mitä herra Appa sanoi geologisesta säilytyksestä, joka on tämmöinen yhdistelmä tiedettä ja yhteiskunnallisia tar- tarpeita. Kaikki tämä tieto huomioon ottaen, jos kehitystahti pysyy samana, ja väestö kasvaa kahdeksaan miljardiin vuonna 2025. A- Aasia, Kaakkois-Aasia ja Tyynemeren valtiot kehittyvät nopeasti ja sähkön käyttö nousee nykytahdilla niin ihmiskunnan energian tarve kasvaa jos näemme, että vaihtoehtoiset energialähteet ovat vielä nopollaan, silloin ydinenergia on ratkaisu. Ydinenergia, johon liittyy varauksia, epäilyjä, huolenaiheita. Ajatellaan esimerkiksi Bill Gatesin hyökkäystä vaihtoehtoisia energialähteitä kohtaan. Nehän kattavat vain 10-12 prosenttia energian tarpeestamme. Bill Gates äh, kyllä teki ehdotuksia vaihtoehtoisten energianlähteiden rahoitukseen. minkälaisia vaihtoehtoja te näette panostuksia suhteita näitä vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämiselle suhteessa ydinenergian kehitykseen ja kehitysasteeseen. Minkälaisia riskejä ja haasteita meillä on tulevaisuudessa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa? Ajatellen mahdollisuuksia ja vakavia kysymyksiä, joita täytyy miettiä. An... Mm, Pari kysymystä herra Mauskolle. Ensinnäkin, missä äh, kehitysvaiheessa nämä, nämä transmutaatio- tai pilkkomisreaktorit tällä hetkellä missäkin maassa ovat? Äh, minä en edes tiennyt, että Belgiassa tätä äh, myrhaa on jo kehitetty alkua pidemmälle, miten kalliit kalliiksi nämä reaktorihankkeet tulevat. Ja, ja, ja missä maissa ää, tämä transmutaatioprosessi on jo ää, sovittu loppusijoitus- ää, tai loppukäsittelystrategiaksi. Sitten kysymykset herra Riottelle ja Appelille. Ää, koskien Oettingerin äh, direktiiviluonnoksessa esiintyvä seikka, eli että on useitakin maita ja se valtioita, joissa on äh, äh, yksimielisyys siitä, että syvälle maaperään, kallioperään sijoitet, sijoitettu jäte on paras mahdollinen tapa hoitaa se. Ja minkälainen on tämän konsensuksen laatu sitten näissä maissa oikeastaan onkaan? Kuten äsken viittasitte tämmöiseen yhteiskunnalliseen lisenssiin, joka kohdistuu tähän kallioperäsijoitukseen, tai onko tämä sitten tämän yhteiskunnallisen päätöksenteon ulkopuolelta virinnyt konsensus? Sitten haluaisin vielä eh, kysyä eh, sitä, että missä maissa, eh, herra Riotte, mielestänne on tämä korkea ja aktiivisen jätteen kallioperään sijoittamishankkeet ovat pisimmällä ovat kenties jo ihan toteutumaisillaan tai jo toteutettukin minkälaisia äh, katkoksia äh, tällaisissa näissä hankkeissa on ollut. Ja sitten äh, suuri asia, johon herra Appel miittasi, esimerkiksi Saksassa, kun on päätetty pitkä, pitkän aikavälin päätös ydinvoimasta luopumiseen, miten se sitten esimerkiksi Assen tutkimuslaitokseen ja sen työhön heijastuu. Kiitoksia. Vielä yksi kysymys minultakin, herra Tamauskel sama kysymys, jatkokysymys tähän, että mikä, mikä, miten tämä tilanne nyt missäkin maassa näyttää. Tämä Oske, onko teillä joku aikataulu näille, tälle projektille? Miten, milloin ja mitä ollaan aikaan saamassa? Sitten kollega Herzog on pyytänyt puheenvuoron. Thanks, uh, Chairman. Thanks uh, for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tämän kuulemisen järjestämisestä. Tämä on mitä ajankohtaisin. Minulla on pari kysymystä. Ensin herra Tamaskolle. Ensimmäinen kysymys. Nyt projektit, jotka mainitsit, ovat tällä S-vapaalla listalla. Milloin me pääsemme aitoihin tuloksiin? Tämä ratkaisevaa parlamentti on sanonut, että tämän S-vapaan listan täytyy liikahtaa, ei ole oikein, näitä me päätämme uusista ja uusista prosesseista tällä s listalla, mutta sitten täyden, täytäntöönpanna toteuttamisvaiheessa asiat eivät sitten etenekään. Ja täytyisi päästä saada vähän vauhtia. Sitten minulla on yleinen kysymys puhujille, kun puhumme korkean tason Äh, ydinjätteen huollosta, erityisesti korkeasti radioaktiivisesta jätteestä. Kysymys on sitten, täytyykö jokaisen jäsenvaltion toimia omillaan? Vai voidaanko löytää, ää, äh, voisiko olla niitä talen säilytyskohteita olisi vähemmän kuin ydinvoiman käyttämiä Valtioita, Mikä olisi optimaalinen määrä säilytyspaikkoja Euroopassa? Tämähän no, on iso ongelma. Energia on jäsenvaltioiden päätöksentekoa. Ja jos äh, ydinjätteitä tallennetaan harvempaan maahan kuin mitä käyttäjämaita, meidän täytyy muuttaa päätöksentekoprosessia. Asiat toimivat paikallisella kansallisella tasolla – mutta kun päätökset ovat jäsenvaltioiden välisellä tasolla, päätöksentekomenettely täytyy muuttaa ja kysymystä julkista, julkista mielipiteestä täytyy tarkastella uudelleen. Kolega Brezina. Já mám velmi jednoduchou otázku. Částečně se na to zeptala už paní Rebecca Harms. Kiitoksia. Rouva Rebecca oikeastaan kysyi osin jo tästä, nimittäin kun ajatellaan näitä tutkimuksia, niin onko mahdollista arvioida, minkälaisia kustannuksia tästä koituu. Esimerkiksi jos halutaan tällainen transmutaatioreaktio, reaktori rakentaa, missä määrin tämä on mahdollista ylipäätään? Voidaanko jonkinlaisia taloudellisia laskelmia tehdä kustannuksista sen selvittämiseksi, mikä on näiden käsittelytapojen loppukustannus? Danke, Frau Jordan Sisli. Hvala lepa, eh, predsednik, in hvala za zelo zanimive prezentacije. Kiitos Kiitos näistä erittäin kiinnostavista esityksistä. Minä uskon, että Euroopassa ja maailmassa yleensäkin me kohtaamme paradoksin, kun kohtaamme merkittäviä haasteita, kuten ilmastonmuutos tai äh, ydinjätteen tallentaminen. Ihmiset tietävät täsmälleen, mitä pitää tehdä. Ihmiset haluavat, että politiikat ryhtyvät toimiin, mutta sitten samaan aikaan sitä että mitään ei tapahdu. Jos ajatellaan sähkön käyttöä, me ostamisia koneita, me lämmitämme liikaa asuntoja, jätämme laitteet ja valot päälle ja sitten vaadimme poliitikkoja toimimaan. Tämä on paradoksi, kun meidän täytyy, tästä meidän täytyy ottaa härkää sarvista. tutkijat, teollisuus ja poliitikot. Kaikkien täytyy alkaa keskustella asiasta vakavammin. Meidän ei pidä miettiä, että sanoisimme asioita, jotta ihmiset haluaisivat kuulla niitä, vaan meidän täytyy puhua niin, että ihmiset kohtaisivat nämä ongelmat Täytyy myös miettiä, miten päätöksenteko osallistavampaa. Täytyy miettiä standardeja, mitä tämä tarkoittaa sähkön tuotolle, mitä lähteitä me haluamme käyttää, miten me takaisimme kaikki ydinvoimaloiden alaseet tapahtuvat turvallisesti. Toiseksi, kuten edellisetkin puhujat ovat ja kysyn, että minäkin haluaisin tietää lisää transmutaatiosta lisää, milloin tämä olisi kaupallisesti toimiva vaihtoehto ja mitkä ovat merkittävämmät esteet, tieto, raha vai joku muu. No, Mutta Mausko, mainitsitte myös, että aikaa tarvitaan vielä parikymmentä vuotta lisää. Meidän pitäisi nopeuttaa tätä. Meidän täytyy ratkaista ydinjäteen ongelmat nopeammin, jos tarvitaan 20 vuotta vielä lisää. Esimerkiksi kuka investoisi, kuka tarjoaa rahat. Yksityinen sektori ei tee niin, koska korkeasti radioaktiivinen jäte täytyy pistää jonnekin. Ja tämä on myöskin merkittävä taakka julkisen sektorin budjeteille, ja halusin vastauksen tähän. Rebecca Harms sai mennä miettimään tätä, että transmutaatio saa mennä käsittelemään ydinjätettä samalla tavalla kuin muuta jätettä. Eli tavallaan kierrättämään sitä. Ja kolmanneksi, entäpä maat, joissa ei vallitse geologisia äh, oloja, jotka takaavat geologisen selityksen Tässä on tilaa alueellisille aloitteille. Muistan samanlaisia aloitteita, Keski-Euroopan maille noin 15 vuotta sitten. Kaikki meni mukavasti, kun keskusteltiin sitä, miten toimitaan, mutta kysyttiin minne, ja että pitäisi tallettaa. Keskustelut loppuivat. Ja lopuksi, herra Happä sanoi, että turvallisuus ensin. Olen ihan samaa mieltä. kysymys on näistä liittyen ydinjäteen jätehuoltoon, vaan myös voimallisten toimintaan. Että te ajattele, että me teemme jotakin ihan muuta, ottaen huomioon on yhteiskunnan sen hyväksyttävyyden merkityksen. Järjestelmä sellainen, että sosiaalinen hyväksyttävyys on ykkösasemassa ja vain se, joka on sosiaalisesti hyväksyttävää, on toteutettavaa. Ja tällä alueella mielipiteet eivät saa sitä asemaa, joka niiden pitäisi saada. Also würde jetzt mal bitten, dass wir versuchen, äh, Antworten. No niin, nyt sitten äh, yritetään vastata. Äh, herra nämä transmutaatiokokonaisuus kuuluu Tamauskelle. Nyt herra Appel Äh, Harmsin kysymykseen ensin vastausyritys. Eli, eli missä ma- maissa äh, on äh, yksimielisyys loppusijoituksesta. Se tietysti riippuu si- siitäkin, keneltä kysyy. Ja yleisesti ottaen voitaneen todeta, että loppusijoitus siellä ainakaan on siellä havaittavissa eniten, missä ihmiset eivät ole kovin äänekkäästi ainakaan vastustamassa, vaikka nyt sitten ääne, ääne, äänekkäästi puolestakaan puhu. Pohjolassa on suurin yksimielisyys tuntuu olevan tästä asiasta. Tässä mitä ihmiset ovat ottaneet sen ihan vakavissaan tämän, tämän ehdotuksen kallioon sijoitettavasta ydinjätteestä. Eli se on pohja tälle strategian suosiolle tai yksimieliselle kannatukselle tämä menettely, mistä nyt on päätetty sopia. Koskee erityisesti niitä, jotka eivät välitä ole kauhean aktiivisesti asian kanssa tekemisissä, eli sanovat mielipiteensä, kun kysytään. En tiedä, missä yksimielisyys on suurinta. Kenties eh, minun eh, vastaukseni eh, kysymykseen, missä maissa ollaan pisimmällä. Siitä voidaan jotain johtopäätöksiä tietenkin tehdä eli missä kehitysvaiheessa nämä maat ovat. Se olisi yksi mahdollinen lähestymistapa. En halua sanoa sen, että Saksassahan ollaan aika pitkällä, e, mutta kuten todettu, me olemme käyneet hyvin vilkasta keskustelua siitä, että minne sitä sijoitetaan, jos minnekään. Tärkeää tässä on, että miten näitä eri askelia on sitten äh, toteutettu, äh, äh, millä tavalla, mikä menettely on sitten sovittu tästä loppustrategiasta, lopullisesta strategiasta ja lopullisesta sijoituspaikasta sopimiseksi. Yhdysvalloissa ollaan todella pitkällä. Se jää, täytyy jättää tähän tämän keskustelun ulkopuolelle, koska siellä on eri lähestymistapa kuin täällä Euroopassa. Sve, Sve, Sveitsin malli korkeaaktiivisen jätteen sijoittamiseksi syvälle kallioperään on varsin vankalla pohjalla. 80-90-luvullahan oli pitkä, pitkä yksimielisyys siellä kantonien ja kantonien edustajien kesken, mistä johtui, juontui sitten se, että, että tuolloinen vastuuministeri käyn, käynnisti laajan, laajan keskustelun, yhteiskunnallisen keskustelun radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta, mutta sitä kautta ei tultu mihinkään yks, yksimieliseen ratkaisuun konsensukseen, niin hän sitten perusti asiantuntijaryhmän, niin kuin tavallista on tämmöisissä tapauksissa, ja sillä se sai sitten tehtäväkseen huolehtia kaikki, kaikkien geologisten loppusijoitusvaihtoehtojen turvallisuusaspektit selvittää. Ja kansalle, kansakin ja asukkaatkin, asukkaatkin sitten saivat sanoa sanottavansa ja nämä tulo, tulokset sitten äh, koottiin yhteen. Se on sitten äh, jo nyt sitten tähän äh, lakiinkin eh, kirjattu ja, ja, ja siinä to, to, todettiin sitten, että näin tällainen äh, loppusijoituspaikka sitten tämmöisen menetelyn kautta valitaan. Näinpä äh, tämä hyvin kattava, kattava prosessi kaikilla tasoilla. Myöskin otettiin siinä huomioon naapuri, naapurimaidenkin asukkaat antaa enemmän luottamusta tähän turvallisuuteen. Ja äh, todettu, äh, että tätä kautta voitaisiin päästä äh, aika näppärään päätökseen Pohjoismaissa, Skandinaviassa, tämä Suomessa ja Ruotsissa erityisesti tämä tämä pohdiskelu on johtamassa myönteiseen tulokseen. Erityisesti Ruotsissa, jossa on tämä tällainen veto-oikeus, sitä ei näissä maissa ole. Saksassa, ei, Sveitsissä oli, ei tänä päivänä enää, mutta tuolla kun tätä asiaa käsiteltiin parikymmentä vuotta sitten, on sitten johtanut erityisesti Ruotsissa laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja johtanut sitten lopulta siihen, että, että, että, että tietty tällainen suuntaus siihen, että tällainen ratkaisu olisi mahdollista syntynyt. mitä, mistä oli kysymys, kun olen kirjoittanut tänne tämän jätteen takaisin, voit, takaisin saamiskohdan myöskin? Mistä mahtoi olla kysymys? Vähän ehdin unohtaa. Harmsen etsii mikrofonia, niin minä kysyin sitä, että, että miten, miten näihin, miten tätä, tätä nykyään tätä työstetään, minkälaisia poliitt- poliittisia suunnitelmia on ja miten, miten voidaan, missä jamassa se keskustelu siitä että jätteen hyötykäytöstä on Esimerkiksi äh, Saksa, Saksassa asianomainen ministeri on esimerkiksi määrännyt Assenin 120 000 tonnin äh, ydinetteen äh, puhdistaminen huol, ja sieltä uranin talteenotto. Äh, äh, tässä todellakin vastaus on, että on Saksassa tämä keskustelu äh, vilkasta, että, että näiden jätteiden pitäisi olla 500 vuoden kuluttua hyödynnettävissä. Sehän on se tavoite, joka on asetettu, mutta kuitenkin tässä toimet ovat hyvin eri, e-, erilaiset Sveitsissä. Sveitsissä siis on valittu äh, sellainen lähestymistapa, että, että tämä äh, äh, hyödynnettävyys on kytketty aika, aikamäärään, varastointiaikaan. Jos ajatellaan näitä turvallisuustavoitteita, jotka kytkeytyvät selkeään loppusijoitukseen, on saada sellaisen jätteen osalta, joka oli sitten uudelleen hyödynnettäessä. Tämä on vähän ristiriitainen, koska kukaan ei halua sitten myöskään ottaa sitä riskiä, että, että ajaudutaan siihen, että jätteitä joudutaan säilyttämään loppumattomiin. Kansalaiset ovat saattaneet ottaa keskustelua tähän keskusteluun siitä, että kuinka loppusijoitus toteutetaan lopullisesti vai niin, että sitä jätettä jossain vaiheessa sitten voidaan sieltä esiin kaivaa uudestaan hyötään. Tässä on äh, tietysti äh, tätä äh, sovittu, että jonkunlainen pieni kohderyhmä, joka on edustava näitä, näitä asioita, pohtii, ja todetaan sitten, että että voinko tämä toteutettavissa vai ei. Pohjurassa esimerkiksi on päätetty rakentaa tällainen esittelylaitos, joka näissä liittyy tähän kallioperän rakenteeseen ja mahdollisiin rakenteiden pysyvyyteen. Että, kuten Riotte äsken totesi, että, että jossa, jossain järjestelmistä tätä jätettä, jätetä voidaan sitten kaivaa ylös jossakin, jossakin vaiheessa. Ää, tässä on tämä sama vastakkaina, se on tämä ää, hyödyntäminen myöhemmässä vaiheessa tai sijoituksen lopullisuus. Se on tietysti sitten yhteiskunnallisesti ja poliittisesti ää, kuuma peruna, miten, miten ää, tämä sitten toteutetaan yleisesti ottaen yhteisymmärrystä tästä ää, näistä ää, toimintatavoista ei ole. Edustaja Herzog esitti kysymyksen, että pitäisikö äh, äh, pienten maiden äh, ratkaista itse oman tuottamansa korkea aktiivisen jätteen loppusijoituksesta, että siihen voitaisiin kehittää jotain lopullisia ratkaisuja. Minä, joka en halua vaarantaa näitä turvallisuusnäkökyhtiä näkökohtia. Ja sitten jos ajatellaan tällaista y- y- yhteiskunnallista kestävyyttä tämmöisessä, tämmöisen loppusijoituksen osalta edellyttää tietenkin laajaa yhteisymmärrystä silloin, kun otetaan kaikki mahdolliset, mahdolliset turvallisuusnäkökulmat kohdat huomioon tässä kestävällä tavalla. Tilannehan on tietenkin hankala sanotaan, että pienemaa on, on tuottanut sähköä ja jätettä näissä laitoksissaan. Ja sitten nämä, tämä jäte, kun heillä ei nyt itse satu olemaan sopivaa mahdollisuutta sitä sijoittaa, se, tuputtaa sen jonnekin muualle. Se on tietenkin hankala tilanne. Sitten tähän viitattiin tähän ristiriitaan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja, ja, ja tek, teknisen kestävyyden kannalta. Hiukan tätä vastaanottoa pehmentää. Tässä tähän ei ole mitään selkeää kaiken kattavaa ratkaisumallia tarjota Euro- Euroopalle koska omais, jokainen jäsenmaa pitää hyvin kiinni omista teknisistä ja muista tavoitteistaan. Ja minusta tämä turvallisuus ensin, safety first periaate, olkoon punaisena lankana kaikessa päätöksenteossa silloin, kun näitä hyväksyttävyyspäätöksiä tehdään. Ja siinä sitten tietenkin törmätään ennen pitkään näihin maakohtaisiin erityispiirteisiin. Herra Jotte. Etwas kurz im großen Ganzen, denke ich, äh, hat der Apple schon... Kaiken kaikkiaan Apple on kattanut kaikki asiat, jotka tässä keskustelussa ovat olleet keskiössä – jos mietimme, mistä asioista on konsensus, niin maa, jossa ensiksi mainitsin, olisi Ruotsi. Saksassa ja Ruotsi, Sveitsissä on periaatteesta sovittu. Kanada kannattaa myös mainita. Kolme neljä vuotta sitten Kanada on vähän uudelleen suunnannut tätä suunnitelmaansa. Ja uudessa vaiheessa ohjelmasta tulee olemaan erittäin monimutkainen kattava konsultaatioprosessi, joka kestää kaksi vuotta. Jos puhutaan konsensuksesta keskipitkällä aikavälillä, niin ehkä me saavutamme Kanadassa sellaisen, koskaan sitä ei täydellisesti saada. Suomi, Ranska ja Ruotsi pitäisi mainita maina, jossa on merkittävästi editty, edistytty alueella sekä ajallisesti, että, että, että myös tietyssä määrin julkista tukea on saatu. Siis Suomessa, Suomi ja Ruotsi lähtevät siitä oletuksesta, että he saavat nämä ohjelmat toimintaan ensi vuosikymmenellä. Ja Ranskassa on myös hyväksytty lainsäädäntöä, joka antaisi olettaa, että tilanne on sama siellä. Sitten päätöksen peruuttamattomuus ja Äh, noutaminen varastasta. Monissa maissa tällainen vaatimus on lainsäädännössä, mutta maittain sitten vaihtelee tilanne sen suhteen, mitä toimia vaaditaan tämän äh, toteuttamiseksi. Ranskassa esimerkiksi vaaditaan säilytyslainsäädännössä sitä, että ydinjäte voidaan poistaa varastosta. Samaten lainsäädännössä vaaditaan laajamittaista julkista keskustelua 2013, jonka pitäisi sitten johtaa loppusäilytyspäätökseen. Ja no sitten kysymys alueellisista säilytyspaikasta. Tämä on näin kysymys, tämän herra Rietta mainitsi. Tämä idea, että prosessi on transparentti, että konsensus olisi laajalainen. Niin se on erittäin problemaattista. Joten voimme tarttua näihin kysymyksiin vasta kun meillä on pari tarkoituspaikkaa toiminnassa. Niin saamme vähän palautetta ja vähän perustaa sitä kautta hyväksynnälle. Jopa niissä maissa, joissa ei ole paljon ydinvoimaloita, ja, jossa ydinenergian osuus ei ole kovinkaan iso. On mainita esimerkiksi Suomi, jossa on neljä reaktoria. Viidettä ollaan rakentamassa. Kysymys mailla kuten Suomi on, kannattaako rakentaa tallennuspaikkaa. Biologisista syistä ei ole mitään sitä, että pienellä mailla voisi olla omansa. Sveitsin tapauksessa kysymys alueellisista säilytyspaikoista on avoin, mutta he vain jatkavat kansallista ohjelmaansa. Turvallisuus ja hyväksyntä. Rafael on oikeassa, että turvallisuus ensin on tämä kattava periaate. Kysymys sitten on siitä, kuinka paljon turvallisuutta riittää äh, epävaka- yhä epävakaampina aikoina on tietysti mahdotonta antaa täsmällistä vastausta siihen, kuinka turvallista säilyttäminen on sadan tuhannen vuoden kuluttua. Yleinen näkemys on, että olemme saavuttaneet hyväksyttävän turvallisuuden tason. Ja meidän täytyy saada laajaa sosiaalista tukea melko varhain. Ja pieni kommentti herra Sukarakselle liittyen vaihtoehtoisiin energialähteisiin. on erittäin tärkeää suhtautua energiantuotantoon laaja-alaisesti ja ottaen huomioon tämän keskustelun loppusäilytyksen sosiaalista hyväksyttävyydestä, sehän on aina ydinkysymys ydinenergiassa. Ja tiedän, että monissa maissa on tehty päätöksiä ydinenergian alasajamisesta. Nyt arvioidaan kustannuksia. Mutta ehkä nyt voisi pyytää herra Tomaskia kommentoimaan näitä kysymyksiä. Transmutation, wo stehen wir? Niin, liittyen tähän transmutaation, josta me puhuimmekin, ja mitä se maksaa, missä mennään siinä. No, ensinnäkin meidän täytyy tehdä ero tämän pilkkomisen partitionin ja transmutaation välillä. Tästä ensimmäisestä kysymyksestä meillä on yksi tärkeä periaate, joka on pidettävä mielessä. Kun ajatellaan Plutonia, niin sinne täytyy pilkkoa yhdessä. On olemassa profiilivaraation vaara, on olemassa prosessi ja tekniikka, jota voidaan käyttää. Se voidaan toteuttaa laboratoriossa. Ranskalaiset ovat tässä päässeet jo aika pitkällä. He ovat saaneet aikaan edistystä eniten. Jos ajatellaan, todennäköisesti puhutaan kiloista, niin aika pian se on mahdollista toteuttaa. Jos ajatellaan laajempaa mittakaavaa, niin tarvitaan paljon enemmän aikaa. Minä uskon, että ennen 2015 2020 paljonkaan ei tapahdu. Sitten transmutaatiosta. Ensinnäkin itse fyysinen prosessi. Me kyllä ymmärrämme, miten tämä prosessi tapahtuu, mutta tässä tarvitaan paljon vielä tutkimusta. Meidän täytyy paremmin ymmärtää tiettyjä näkökohtia tässä prosessissa niin, että reaktori voisi toimia tällä tavalla. Esimerkiksi, miten nopeasti neutronit ö, reagoivat. Tässä tarvitaan paljon enemmän tutkimustyötä. Sinällään kyllä siis ymmärrämme prosessin. Nyt on kyse siitä, miten voidaan tästä vakituudesta tekniikasta päästä eteenpäin ja paremmin polttaa näitä aineita. Niin, että pystymme saada jotain konkreettisempaa aikaan ja jäte, joka syntyy tässä operaatiossa, puolestaan voidaan myös käsitellä. Tämä on kuitenkin pitkäaikavälin prosessi. Sitten jos ajatellaan tätä fyysistä puolta tai yksittäisiä laitoksia, ydinlaitoksia, niin me tarvitsemme viidestä 200 megawatin tuotannon Belgian hallitus on tässä kilpailussa etulyöntiasemassa. He ovat jo olleet rahoittamassa tämän tyyppistä laitosta ja muita on pyydetty mukaan. Meidän täytyy vain selvittää, missä määrin on muissa maissa halukkuutta osallistua tähän. Tämä Belgia on vain demonstraatio, voimalaitos, ei varsinainen ydinvoimalaitos tätä tarkoitusta varten. Jos me pystymme varmistamaan sen, että noin kymmenessä vuodessa tämä saadaan toimintakykyiseksi, sitten tarvitaan vielä viidestä kymmeneen vuotta koevaihetta sen selvittämiseksi, onko jotain muutoksia tässä poltetussa polttoaineessa. Kun ymmärrämme tämän prosessin paremmin, voimme mennä seuraavaan vaiheeseen, että pääsemme laajempaan mittakaavaan tuotannossa. Tämän verran kommentoisin tätä kestoa. Jos olemme toivekkaita, niin sanoisin, että kun otamme huomioon päätöksentekoprosessin kansallista hävittämistä varten, niin tuskin ennen 2030 olemme valmiita. Tähän lisäisin vielä sen verran, että mitä tulee rahoitukseen, niin koko prosessi perustuu siihen, että me pyrimme ensinnäkin miettimään kustannusarvioita sen polttoaineen osalta, mitä tästä voidaan saada ja mikä on mittakaava. Tässä tarvitaan enemmän vielä tutkimusta. Tietenkin aktinidien ja plutonion kohdalla on paljon ainakin mahdollisesti energiakäyttöön sopiva materiaali ja se on hyvä pitää mielessään. Minä sanoisin kuitenkin, että meidän täytyy nopeuttaa transmutaatiota. Kuten täällä on todettu, se prosessi vie liikaa aikaa. On syytä kuitenkin myös korostaa sitä, että riittävästi ei ole annettu tukea, että tämä pääsisi eteenpäin. En väitä, että meillä ei olisi ollenkaan vaihtoehtoja. Transmutaation rinnalla pitäisi miettiä muitakin mahdollisuuksia. Katsoa, missä määrin niitä voitaisiin puolestaan käyttää, että voitaisiin hävittää myös pitkällä aikavälillä ydinjätettä. Meidän täytyy enemmän meten neutronipuolta fast breeding puolella, koska niitä voidaan käyttää tehokkaammin. Eli rikastutetaan nykyistä spektrumia ja sitten katsotaan polttamisen nopeuttamista. Tämä on yksi tapa tarkastella asiaa. Tutkimusta toki tehdään jo monillakin tahoilla, eli tämä on hyvin tärkeä kysymys myös. Mutta sitten kauempana tulevaisuudessa voitaisiin käyttää myös fuusioreaktoreita. Transmutaatio voisi silloin keskittyä siihen puoleen. 2030 mennessä ehkä voisimme varmistaa sen, että kaikki nämä ovat menneet niin pitkälle, että pystymme niitä arvioimaan kunnolla. Ehkä lyhyesti vielä kommentoin tätä palautettavuutta, retrievability-käsitettä. Totta kai se on tärkeä asia, vaikka itse en siihen puuttunut sen enempää. Saksassa tilanne tällä haavaa on se, että se on tavoite, joka on turvallisuus. Kysymyksissä huomioitu, Rouva Hans kysyi oikeudellisesta puolesta. Tämä on ehto hyväksymiselle. Siis lupa annetaan vain, jos toimija voi osoittaa toteen, että tämä palautettavuus onnistuu. Jos ajatellaan pitkää aikaväliä, niin se on tavoite, vaikka lupa ei sinällään ole siitä riippuvainen. Toki se täytyy osoittaa myös useamman sadan vuoden mittakaavassa. Entäpä sitten vaihtoiset, vaihtoiset sijoituspaikat? meidän täytyy pitää mielessä, että tutkimusta on useissa maissa tehty jo usean vuoden ajan. Meidän täytyy hyödyntää olemassa olevaa kokemusta ja tietoa. Tämäkin on syytä pitää mielessä herra Appelille minä sanoisin, että ei tässä arvokasta tietoa saa heittää pois vain siitä syystä, että on löytynyt jokin vaihtoehtoinen keino, jota ei välttämättä nyt voida vielä soveltaa. Kuitenkin viime kädessä kaikki joudutaan arvioimaan tarkkaan. Minulla on vakavat epäilykseni siltä osin, onko parempia sijoituspaikkoja. Teknisesti puhuen en usko, että me pystymme selvittämään, että jokin muu mineraali olisi parempi ympäristö. Se edellyttää poliittista päätöksentekoa siltä osin. Mikä olisi paras sijoituspaikka? No niin, hyvät naiset herrat, tämä oli ensimmäinen kierros aika hyvin aikataulussa. Ollaan kiitän puhujia alustajia hyvistä alustuksista, erittäin hyvistä vastauksista. Moniin kysymyksiin saatiin vastaus, kaikkiin ei saada koskaan. Pyydänkin sitten hei, herroja rivakasti vaihtamaan paikkaa seuraavan paneelin osanottajien kanssa. Ja, meine Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat, sitten äh, reippaasti eteenpäin. Tervetuloa seuraavat kolme puhujaa. Äh, strategia korkea-aktiivisen jätteen äh, käsittely. Herra Patrakka ensimmäisenä Posivasta, entinen toimitusjohtaja sieltä ja pyrkää pitäytymään sovitussa aikarajassa. Olkaapa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kahdet skaalavat. Ensiksi tulee omaan kokemuksistamme Suomessa, erityisesti mitä tulee käytetyn polttoaineen hallintaa. Ja sitten meillä on muutama kaalava Euroopan ydinenergiafoorumista. Ja esityksen aluksi yleiskuva siitä, miten ydinjätehuolto Suomessa on toteutettu. Meillä on tällä, het- tällä hetkellä kaksi voimalayhtiötä, teollisuuden voima ja Fortum. TVO rakentaa myös Olkiluoto kolmosta uutta ydinvoimalaa. O- vähäisen ja keskiästä radioaktiivisen jätteen tallentaminen tapahtuu yrityksessä itsessään. Meillä on kaksi talletuspaikkaa siihen, Olkiluodossa ja Loviisassa, tällaiseen jätteeseen. Sitten käytetty polttoaine. Tällä hetkellä sitten tallennetaan väliaikaisessa säilytyspaikassa Olkiluodossa ja Loviisassa ja loppusäilytys siitä huolehtii posiva yritys, minun yritykseni, joka on tämän ensimmäisen talletuksen jälkeen lopputalletuksesta vastuussa. Posivan perustettiin 95, TV 60 prosenttia, Fortum 40 prosenttia. Ja kuten mainitsin, sen tehtävänä on kehittää lisensoida ja toteuttaa turvallista tallennusta omistajia käytetylle ydinpolttoaineelle. Ja nykytavoite on jättää rakennuslupahakemus 2012. Ja tällä hetkellä me teemme onkalonimisessä kohteessa kohteen, maanallisen kohteen analyysiä. Me suunnittelemme selvitystilaa ja keinoja, että me tutkimusta ja arviointia pitkän aikavälin turvallisuudesta vertaiskesää äh, kehittää kykyä ja äh, liittyen loppusäilytykseen henkilökuntamäärä alkiluodessa on noin 150 ihmistä. Mutta jos alihankkeet otetaan huomioon, kokonaistyöllisyys on vaikutus noin 300 henkilöä ja vuosittaiset menot kuluttavat noin 60 miljoonaa euroa. Tässä on kuva Olkiluodon kohteesta. Tässä etualalla näette Posivan alueen. Eli sen, mikä on maan alalla. Se, mitä on maan alla, näytän kohta. Ja taustalla näyttää Olkiluodon ykkös, kakkos ja kolmas yksiköiden paikat. Joten etäisyys on noin kaksi kilometriä. Tämä antaa yleiskuvan toimijalle aikaa taulusta. Voidaan sanoa, että aikahorisontti on noin 40 vuotta. Ensimmäiset geologisen säilytyksen toteutettavuustutkimukset aloitettiin Suomessa 70-luvun lopulla. Samaan aikaan kuin Olkiluoto ja, Lovisan rakentaminen alkoi. Seuraava merkittävä päätös oli Suomen hallituksen päätös tällainen periaatepäätös. Suomen ydinjätteen hallinnasta. Ja mitä tulee korkeasti radioaktiiviseen jätteeseen ja käytettyyn polttoaineeseen, 2001 hallitus ja päätti, että ja varhain päätettiin, että 2000 pitäisi valita paikkaa 2020 aletaan polttoaineen tallentaminen ja siinä välissä täytyy tehdä valmistelut. Ja tämän 83 vuoden päätöksen jälkeen alettiin tutkia säilytyspaikkoja. Samaan aikaan rakennettiin Olkiluodossa ja Lavisessa rakentaa väliaikaisia tallennuspaikkoja. Vähän radioaktiivisen ja keskiradioaktiivisen jätteen talletuspaikat 80-luvulla valittiin ja 2000-luvulla niin nämä paikat rakennettiin, joten hallituksen ja parlamentin periaatepäätös tehtiin 2001. Ja tässä periaatepäätössä mainittiin konsepti ja fiksattiin paikka. Joten tällä tiellä olemme aika pitkällä tämän Onkalon laitoksen rakentaminen ja Olkiluodon tutkimukset on aloitettu. Niitä tehdään nyt. Rakennuslupahakemus on tarkoitus 2012. Ja jotta käytettyä polttoainetta voidaan tallentaa 2020 menettää 2018 hakea käyttölupaa. Tässä on yleiskova säilytyspaikan valintaprosessista 2023 2020 luvun alussa valittiin kohteet. Identifioimme yli sata kohdetta. Sitten määrätti poi yksityiskohtaisia tutkimuksia tehtiin neljässä kohteessa vuoteen 2000 asti. 2000 valittiin Eurajoki, loppikohteeksi Olkiluodon ydinvoimalan paikka valittiin silloin. Me käytämme ruotsalaista säilytyskonseptia KBS3 ja eräs vaan minun jälkeen selittää vähän yksityiskohtaisemmin tästä konseptista, joten en puhu sitä yksityiskohtaisemmin. Mutta siinä on kaksi perusvaihtoehtoa. Pystysuora ja vaakasuora, KBS3V vertikaalinen, KBS3 horisontaalinen. Tämä on kehitetty Ruotsissa 2000-luvulla, sitä on kehitetty. Sen jälkeen 10 vuotta sitten Posiva teki SKB-yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, ja olemme kehittäneet konseptia yhdessä sen jälkeen. Pari sanaa on tästä onkalo fasiliteetista. Se on maanalainen kallioperään toteutettava säilytyspaikka. Me tulemme varmistamaan tutkimuksen avulla paikan saveltavuuden. Me teemme tutkimusta eri syvyyksissä. Me olemme tällä hetkellä 400 metrin syvyydessä. Vaan etenemme askelettain voimme myös aloittaa myös säilytyssyvyyden 400 metrin loppuverifioinnin. Suunnittelutavoite on, että tästä käytetään myöskin rakennus- ja operaatiovaiheessa. Eli tämä on tavallaan sisäänpääsyä tällainen paikkaan. Tällä tavalla säästään paljon aikaa voimme aloittaa tallennuksen aikaisemmin kuin mikä olisi muuten mahdollista. Mutta totta kai tähän liittyy erittäin tiukat ehdot. Meidän täytyy suunnitella rakentaa onkalo samalla vaatimuksella kuin ydinvoimalat. Joten vaikka emme ole aloittaneet muodollisesti loppusäilytystä, teemme työtä ää, kaikkien ydinvoimalla-lain ja muiden määräisten mukaisesti. Ja Suomen säteilyvalvontaviranen STUK seuraa tätä, mikä oli erittäin tärkeää ja me karvasimme aluksi. Tämä Onkola tarjoaa meille op- mahdollisuuden oppia toteutusvaiheessa. Kun tekee kohdin tekevää työtä, näkee mitkä ovat aidot haasteet. Olemme pystyneet testaamaan tallennusta aidossa oloissa. Tämä on tilanne marraskuussa 2010. Näette, että tässä on tunneli, valtava tunneli maan pinnalta 400 metriä Näette, Nykysyvyys niin, on 426 metriä. Toinen lisäksi meillä on myös pystysuoria äh, kuiluja tällä hetkellä 300 metrin, 90, 290 metrin suunniteltua tuo harmaa alue puuttuu vielä, kun se on rakennettu. Voimme sitten äh, syventää nämä kuilut lopulliseen syvyyteen Näette tästä, että tutkimusta voidaan tehdä eri kerroksissa. Tässä on muutama valokuva. Tämä on sisäänkäynti onkaloon. Ja tässä on kuva kaivetusta tunnelista. Tunneli ei ole vielä rakennettu loppuun, koska päätavoitteemme on mennä lopulliseen tallennussyvyyteen. Sitten voimme viimeistellä tunnelin seinät ja lattia. Ja tässä on sitten kuva yhdestä kuilusta. Sitten jätteen tallennus, säilytys, laitos näyttää sieltäkin tällaiselta. Eli meillä tämä sininen onkalofasiliteetti. Ja sitten tässä tällaisia gallerioita, tämän laitoksen ympärillä. Tämän laitoksen loppulaajuus on tietysti riippuvainen käytettyyn polttoainemäärästä. Ensimmäiset suunnitelmat tehtiin neljän ydinvoimalan polttoainetta ajatellen, ja kuten tiedätte, TV rakentaa uutta voimalaa, ja sen jälkeen tulee lisäyksiköitä. Eli laitosta lisätään. On island and uh, we are not very willing to go below the sea. Eli me emme mene meren tasolle, joten tässä on tällainen ylintaso. Näitä myöskään nämä galleriat eivät ole homogeenisia. Miksi täällä on myös avamieloita ilman gallerioita. Eli täytyy ottaa huomioon myöskin peruskallion tila. Ja milloin Herskalissa on heikkouksia, galleriota ei voi, käytäviä ei voi rakentaa. Alkiluodossa on tehty paljon tutkimuksia, yli 50 syvää porausreikaa on tehty. Meillä on aika hyvä käsitys peruskalliosta tässä. Ja meillä on kolmiulotteinen malli, joka ottaa huomioon teknologian eri ulottuvuudet kustannuksista. Olemme arvioineet kustannuksia koko ajan. Tämä on viimeisin kustannusarvio 2009. Että kokonaislasku on noin kolmisen miljardia euroa. Investoimme maan yläpuolelle noin 160 miljoonaa euroa. Voi mennä pakkauslaitosta maan alle yli puoli miljardia. Nämä ovat nämä galleriat, kaikki laitteet, materiaalit, jotka tämä maan alta. Sitten käyttökustannukset maan päällä ja maan alla. Ja sitten aloitetaan esimerkiksi kanisterikustannukset ja lopuksi me olemme ottaneet mukaan alasajo, laitoksen alasajo ja sulkemiskustannukset. Käyttökustannukset ovat yli 2 miljardia euroa. Kanistereihin tarvitaan paljon materiaalia, bentoniittiin ja sen sellaiseen. Myös henkilöstökulut ovat mukana tässä. Tämä laitos tulee olemaan käytössä sata vuotta, joten sekin otetaan huomioon. Jos palataan vielä edelliseen kuvaan, haluaisin vain mainita, että Meillä on valtiollinen ydinjätteen käsittelyrahasto. Ja tulevat kustannukset loppu, lop, käytetyn polttoaineen loppukulut on otettu huomioon rahastossa, yritykset te, TVO ja Fortum ovat jo maksaneet ydinjätekassa. We can go to the next picture. Uh, it's impossible to see this uh, on the screen because the screen is very small. Screen, tämä kuva on aika pieni, mutta tässä annetaan kuva kuitenkin eri askelista. Tässä on käyttöajat. Tällä hetkellä ovissa 1 ja 2 toimisivat noin 2000 30 asti, Olkiluoto 1, 2, 2040 asti, Olkiluoto 3, joka ei ole vielä toiminta aloittanut. Sen laskettu toiminta-aika on 60 vuotta. ja se aloittaa nykyaikataululla 2013, se toiminnan noin 2073. Sen jälkeen ydinvoimalat poistetaan käytöstä. ja vähän aktiivisen ja keskiaktiivisen ja, ja teen, varten on omat säilytystilansa, niitä lainataan tulevan tarpeen mukaan. Ja, säilytystä varten käytetty polttoaine täytyy säilyttää väliaikaisessa säilytys paikassa ja alhainen osa, al, viimeisin osa kuvasta näyttää, milloin nämä operaatiot lopulta tapahtuvat. Jos aloittamme toiminnan 2020, Lovisa 1.2 ja Olkiluoto 1.2 yksiköiden tallennus jatkuu noin 270 asti, noin 50 vuotta. Ja idea on, että Olkiluoto kolmosen jäte yksikköiden tallennus alkaa vasta vain edellisen yksikköiden tallennus on päättynyt. Ja laite suljetaan sinne 2120. Eli yhteenvetona. Käytetyn polttoaineen hallinnan eri optioiden tutkimukset alkoivat rinnan aika rinnakkain Lavi 1.2. ja Olkiluoto 1.2. 70 Hallitus sitoutuu pitkään aikavälin ohjelmaan pol- po- polttoaineen hallinnassa 2030 mainitsin. Kiinnostavaa on, että käytetyn polttoaineen lähettäminen ulkomaille, sitä pidettiin parhaana vaihtoehtona tuolloin. Tämä päti Lavisaan, jossa polttoainetta otettiin takaisin Venäjälle yli 10 vuotta olkiluiden tapauksessa tämä ei ollut mahdollista. Ja siellä 2020 aletaan käyttöön polttoaineen pitkäaikavälin ohjelma. Ja lainsäädäntö vaati 94 geologista säilyttämistä Suomessa, eli sen jälkeen vientiä Venäjälle ei voinut enää tehdä. Ja sitten periaatepäätös 2001 päätti, että alkaluota tässä on ää, yhteiskunnan kokonaishyvin hyvän kannalta parasta. Nyt Pasiva on päässyt syvyyteen Olkiluodossa Onkalo-laitoksessa. Ja pitkän aikavälin ohjelma. Sitä seurataan Pyrimme aloittamisen 2020. Jos näkemme, al- aloitamme, aloitamme ensimmäisenä maailmassa. Ne no, olisi pari, kaksi, kolme kalvaa. Minua pyydettiin myös mainitsemaan myös parissa sanalla sitä, mitä Euroopan ydinenergiafoorumi on tehnyt. sellainen aliryhmä, ydinhal- jätteenhallinta. Of the subgroup is to foster in EU. Tavoitteena on äh, tukea EU-jäsenmaiden ydinjäte, ydinjätteen hallintaa ja käytetyn polttoaineen hallintaa. Ja on tarvita suuntaviivoja menestykselle jätteen säilyttämiselle. Tunnustan, että jäsenvaiden välillä on suuria eroja ja me olemme laatineet tavallaan tällaisen tiekartan menestyksekkäälle geologiselle tallentamiselle. Vuosi sitten tämä voimme seuraavan kalvan voimme hypätä ja mennä johtopäätöksiin ja vain pari johtopäätöstä. Poliittisia päätöksiä täytyy tehdä, että geologisten talletukseen ryhdytään ilman turhia viivytyksiä. Tämä on pää, päätös. Ja sitten tarvitaan pitkän aikavälin sitoutumista. Sanomme, että uusia reaktorisuunnitelmia ei pidä tehdä ilman kattavaa ydinjätehuoltosuunnitelmaa. Poliittiset päätökset pitää muuttaa selkeäksi täytäntöpano säädöksiksi kansallisessa ydinjätehuoltopolitiikaksi. Ja sitten meidän pitää luoda hyvissä ajoin lainsäädäntö ja säätelyverkosto. Kiitoksia kovasti, vaikka te jouduttekin tiivistämään tähän lopuksi tässä. Toivon, että ymmärrätte, koska muuten ei sitten jäisi kovinkaan paljon aikaa kysymyksille. Seuraavaksi ääneen pääsee Juhan Svaan, ruotsalaisen kansalaisjärjestön johtaja. Yeah. Okay. Uh, yes. Let's see here. So my name is Dr. Olen siis Juhan Svan ja minä olen johtajana ruotsalaisessa kansalaisjärjestössä MKGssä. Minua on pyydetty esittelemään näkökohtia liittyen ydinjätteen hoitoon Ruotsissa. Kiitos valiokunnalle tästä mahdollisuudesta. Ruotsalainen Kansalaisjärjestö MKG on ympäristöjärjestö, jonka on luonut Ruotsin suurin ympäristöjärjestö. Se käsittelee ydinjäteasioita. Me saamme rahoitusta ydinjäterahastosta. Me osallistumme kuulemismenettelyyn, kun kehitellään ympäristöarviointia Ruotsia varten loppusijoitusta ajatellen. Ala oman yrityksensä kautta, SKPn kautta, on todennut, että maaliskuun 2011 ensi maaliskuussa haluavat luvan rakentaakseen säilytyspaikan polttoaineelle. Tähän on käytetty jo 30 prosenttia kehitystyönä. Se on lähellä Forsmarkin ydinvoimala, Tukholman pohjoispuolella Itämeren rannalla. Kuulemismenettelyn aikana Useita kysymyksiä tulee esille. Ne ovat aika vakaviakin, kun ajatellaan pitkän aikavälin turvallisuusnäkökohtaa. Mutta kaikki puututaan myös lupamenettelyssä, joka alkaa sen jälkeen, kun lupa on jätetty. Tämä on totta kai suuri haaste, että löytää jonkinlainen keino käsitellä ja säilyttää tätä pitkäikäistä ja vaarallista jätettä. Se on hyvin radioaktiivista, siksi se täytyy eristää ihmisestä ja ympäristöstä sadoksi tuhansiksi vuosiksi. Jos ydinjäte on suoraa tulosta poltetusta polttoaineesta, plutonia voidaan käyttää myös ydinaseiden valmistamiseen, koska plutoniumin isotopi on 24 000 vuotta pitkä iältään, niin tässä on vaarana myös ydinaseiden leviäminen pitkällä aikavälillä. Lopuksi tämä myös kemiallinen riski, koska siellä on raskasmetalleja ja muitakin kemiallisesti vaarallisia elementtejä. Meidän lakimme mukaan alan täytyy kantaa vastuu Ruotsin ydinjätteestä. Heidän täytyy löytää kestävä keino päästä eroon ydinjätteestä noudattaen kriteereitä pitkän aikavälin turvallisuuden hyväksi sääntelijän mukaan. Meillä on talouden järjestelmä, jota voidaan taata, että periaate saastuttaja maksaa säilyy. Jokaista kilowattituntia vas- varten täytyy maksaa maksu Ruotsin ydinjäterahastoon. Kuten totesin, siellä on erityinen yrityskin jo perustettu ja sen tehtävänä on noudattaa asetuksen määräyksiä. Sen nimi on SKB. Ruotsissa käy poltettu polttoaine toimitetaan suoraan geologiseen säilytyspaikkaan 80-luvulla luovuttiin jatkojalostamisesta. SKP on tehnyt työtä jo 30 vuoden ajan ja kehittänyt menetelmää, että löydetään myös oikea sijoituspaikka. He ovat kehittäneet menetelmän, joka on kps kolme menetelmä kuten ruotsalainen kolle, suomalainen kollegani tässä juuri totesi. Tässä, tämä on sama menetelmä, jota suomalainen aikoo, järjestelmä aikoo käyttää. On erittäin hyvä ymmärtää, että Suomi riippuu kokonaan turvallisuusanalyysistä, jota Ruotsissa tehdään. Ja minun mielestäni he eivät voi jatkaa työtään, jos ruotsalaiselle säilytyspaikalle ei anneta lupaa tässä lupamenettelyssä. Palaan tähän keskusteluun KVS-menetelmästä myöhemmin ja ympäristöhuolista, kun kun olemme käsitelleet rupamenettelyä, mutta ensin kuitenkin lyhyesti kerron Ruotsin jätteenhoitojärjestelmästä. Jos ajatellaan vähän aktiivista jätettä tai jätettä jotka tulee sairaaloista tai muun alalta, niin meillä on SFR-laitos rakennettu lähelle Forsmakin ydinvoimalaa. Siikyn aluksella kuljetetaan tätä aineesta. SFR-säilytyspaikka on 50 metriä Itämeren meren pohjan alapuolella ja se säilytetään siellä noin 500 vuoden ajan. Kanisterit pannaan tunneleihin tai keskussiiloon. Meillä on tässä sininen osa, jos ottaa laajennussuunnitelmia niin, että voidaan ottaa myös käytöstä poistettujen ydinvoimaloiden jätettä. Käytetty polttoaine ydinvoimaloista nyt viedään keskusvarastoon, jonka nimi on Club Oskarshamin lähellä Ruotsin rannikolla. Club-laitos on 75 metriä peruskallion alapuolella ja sinne viedään kahteen säilytyspaikkaan polttoainetta. Ja kaikki käytetty polttoaine Ruotsin reaktorissa tulee tänne, eli siellä on hyvin paljon erilaista toimintaa näissä hälytyspaikoissa. Sitten seuraavassa vaiheessa SKV suunnittelee, että se jättää hakemuksen rakentaakseen loppusijoituspaikan jätettä varten. Lupaa miettiä myös kotelointia se laitetaan silloin kupari kanistereihin, palaan niihin myöhemmin, koska se on erittäin tärkeä osa tätä KPS-menetelmän turvallisuuspuolta. Ruotsalainen menetelmä löytää menetelmä ja sijoituspaikka palautui 70-luvulle, kuten kollega totesi juuri että 70-luvun välistä on mietitty tätä menetelmää. Nykyinen versio KPS 3 syntyi 83 tämä oranssi raportti tässä. Aika paljon on kulunut siis siitä, kun tätä ruvettiin kehittelemään. Perusajatuksena KVS-menetelmässä on rakentaa geologinen säilytyspaikka 500 metrin syvyyteen peruskalliossa – siellä on tunneleita kaivettu ja käytetty polttoaine pannaan näin tunneleihin. Jos ajatellaan turvallisuusjärjestelmällä KPS, niin siellä on keinotekoisia esteitä rakennettu kuparista ja, ja savesta. Kupari kanisteri on erittäin tärkeä este ja oikeastaan ajatellaan, että korrosio vaikuttaa siihen hyvin vähän siis ruostuminen 100 000 vuoden aikana. Saven esteenä on, tarkoituksena on estää puolestaan se, ettei pohjavesi pääse ruostuttamaan kupparia. Ne, jos kuulitte, kuuntelitte suomalaista esitystä, herra Patrakka, Patrakka esitteli suomalaista hanketta, niin siinä oikeastaan kopioitu ruotsalainen projekti. Sanoisin, että suomalainen säilytyspaikkaprojekti riippuu kokonaan lupamenettelystä Ruotsissa. ennen kuin menen ympäristökysymyksiin. Ne tulevat lupamenettelyssä. Esille sanon muutama sana vielä sijoituspaikan hausta. Pitkään ei löydetty sijoituspaikka, siksi SKV on sitten vuosituhannen vaihteen ollut onnistuneempi hankkeessa löytää sijoituspaikkoja lähellä ydinvoimaloita. Hamnissa, Club, laitos ja Forsmark, jossa on puolesta SFR, Kesäkuussa 2009 Forsman laitos valittiin säytöspaikaksi. Siellä on myös koteloitu suunnitelma laitokseksi Oskarshamniin. SKB-yritys on, on sanonut, että suunnitelm, sillä on suunnitelmia jättää hakemus kvs säilytyspaikan rakentamiseksi Forsman Kiinassa ja jättää sen ensi vuoden maaliskuussa 16. päivää lupahakemus jätetään sääntelijälle lain mukaan ja Oikeus on myös tässä mukana ympäristölain nojalla. Tämä antaa sääntelyyn mahdollisuuden toimia oikeudellisesti huomioida kaikki näkökohdat mukaan lukien myös mahdollisuuden, että saadaan tuloksia myös kuparin korrosiasta tietoja. SKP tekee myös näitä tutkimuksia. Alustava lausunto näitä hakemuksesta saadaan kolmessa kuukaudessa kesän mennessä. Varmaan meillä on osviittaa jo sääntelijältä siitä, miten he näkevät SKP nykyisessä muodossaan. Koko hakumenettely, jos se jatkuu näin kuin SKP toivoo, vie kolmisen vuotta. Sääntelijä tuomioistuin antaa vain suositukset hallitukselle. Hallitus viime kädessä päättää, annetaanko lupa vai ei. Tällainen päätös on ehkä tulossa aikaisintaan 2014. Tässä on paljon ympäristöhuolia, jotka on huomioitava myös lupamenettelyssä. Loppusijoituspaikka käytetylle polttoaineelle ei saa päästää sadan tuhannen vuoden ajalla haikallista radioaktiivista säteilyä. Ja me tiedämme, että jos on 500 metrin syvyydessä sijoituspaikka, niin siellä on vaarana, että jotain pääsee myös pohjaveteen. Kuopiasmenetelmässä luo, kaikki riippuu myös kuparista ja savesta, eli ihmisen tekemistä esteistä, että voidaan edistää jätteen. Kemiallinen ja biologinen ympäristö myös olla tässä uhkana kuparin ja saven Ja Sitä on vaikea ennakoida totta kai paljon voidaan jotain ennakoidakin ja ottaa huomioon se turvallisuusanalyysissä, mutta paljon on kysymyksiä myös, jotka josta ole päätetty. KPS-käsite oikeastaan on malli. Ja onko se täydellinen, niin siitä voidaan keskustella, ja kuten tehdäänkin. Ehkä vielä tärkeämpää on, että on käyty keskustelua Ruotsissa ja kansainvälisestikin viime vuosien aikana liittyen SKVn käsityksen siitä, että kupari näissä kanistereissa ei reagoi korrosioon säilytysympäristössä pitkinä aikoina. Kiista on ratkaisematta edelleen, mutta kuparin korroosio on kuitenkin yksi ongelmallinen kohta tässä. Ruotsissa on ajatellut, että tulee vielä jääkausiakin tulevien sadantuhannen vuoden aikana. Jäätyminen totta kai johtaa valtaviin muutoksiin kemiallisesti ja biologisesti siinä, miten se vaikuttaa ihmisen tekemiin esteisiin. Kuparin ja saveen Suomessa on samat olosuhteet, kuten siksi tämä on sielläkin huomioitava. Jos ajatellaan mallintamista, niin sama tilanne on mitä on tapahtunut viimeisen 100 000 vuoden kuluessa, niin täytyy miettiä myös tulevia 100 000 vuotta. Eli ainakin kolme kertaa ehkä voi tulla tällainen jääkausi vastaan jatkossa. Jäätyminen fyysisestikin vaikuttaa säilytyspaikkaan. Tulee liikehdintää, maanjäristyksiä ja routaa. Tässä on paljon epävarmuustekijöitä fyysisesti, kemiallisesti ja biokemiallisesti, ja se asettaa kyseenalaiseksi myös turvallisuusanalyysit, KVS, Yritys uskoa, että kaikki on kyllä hallussa heidän mielestään, mutta tietenkin lupamenettely sitten osoittaa, onko sääntelijä ja muut samaa mieltä. On tärkeää myös olla unohtamatta, että meillä on ongelma. Plutoni, joka on käytetty polttoaineessa, sitä voidaan käyttää myös aseisiin. Ja sekin on riski leviämisen kannalta seuraavien 100 000 vuoden aikana. Se edellyttää valvontaa ja seurantaa pitkälle tulevaisuuteen. Ja sitten seuraavaksi siihen, mitä lupamenettelyllä voi tapahtua. Ensinnäkin oikeudellisia kysymyksiä. Säteilyviranomainen Ruotsissa ja ympäristötuomioistuin joutuu käsittelemään esimerkiksi sitä, onko kuulemismenettely ollut riittävä, onko se asianmukaisesti suoritettu, onko ympäristövaikutus tehty myös standardien mukaan, sitten täytyy miettiä vielä tätä monimutkaista mallia. Onko se sellainen, että se pitää, meillä täytyy huomioon ottaa pitkät aikajaksot, esimerkiksi onko huomioitu jääkausi, skenaario, entä, entäpä miten tämä vaikuttaa tähän eh, radioaktiivisuuteen ja onko savi riittävä et, ja miten jäätyminen puolesta vaikuttaa siihen. Sitten tämä mallin syötetty tieto, se täytyy verifioida. Tämä koskee ennen kaikkea sitä, mitä tapahtuu ensimmäisen tuhannen vuoden aikana säilytyspaikassa. On tärkeää ymmärtää, että nyt on aika paljon vähän kokemuksellista tukea sille, että kupari ei ruostu tällaisessa ympäristössä. Totta kai on teoreettisia teorioita tästä, mutta ei ole näyttöä vielä empiriasta. Ongelmat ovat pahimmat alussa, kun polttoaine on kuumaa. Tällä kaudella on kyseenalaista myös, että ehkä savikin voi paisua ja käyttäytyä arvaamattomasti. SKP on törmännyt ongelmiin myös tutkimuksessa Savena Kuparin kohdalla näissä ympäristöissä. Jotkut tutkijat, riippumattomat, sanovat, että ehkä tulee ruostumisongelmia seuraavan tuhannen vuoden aikana. Muita lupakysymyksiä, jos ajatellaan riskiin, palautettavuuteen ja tiedon siirtoon, valvontaan ja seurantaan jatkossa. Tässäpä se ei. Ja se, että puututaan tilanteeseen tarkoituksellista ja tarkoitumatta, se voi johtaa myös muutoksiin palautettavuudessa. Meidän miettiä myös ydinase leviämisvaaraa plutoniumin kohdalla. Lisäksi kysymykset, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin paikkoihin ja menetelmiin, ovat hyvin tärkeitä, kun ruotsalaista ympäristölainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Sen mukaan vaihtoehtoja täytyy myös tarjota asianmukaisella tavalla, kun hakemus jätetään. Siksi SKP on osoitettava, että valittu paikka on sopiva, se on valittu sopivalla tavalla ja, ja se on paras paikka. Mikä se sitten on, tuomiosta päästään siitä, mutta siihen liittyy monia kysymyksiä. SKV joutuu osoittamaan myös, että se on miettinyt vaihtoehtoisia menetelmiä sen mukaisella tavalla, onko parempia vaihtoehtoja ehkä kulman takana. Ja yhtä on mietittykin Ruotsissa, että syväporausvaihtoehtoa, Yhdysvalloissakin sitä on mietitty. Siellä on laboratoriohankkeita toteutettu myös. Syväporaus ehkä antaa paremman turvallisuustakeen ympäristön kannalta, eikä silloin ole mahdollisuutta tarkoituksellisen tarkoituksenattomiin puuttumisiin. Entä missä on, kenkä puristaa pahiten? No, mitkä ovat suurimmat ongelmat? Mitä nyt tapahtuu, jos Ruotsi törmää ongelmien lupamenettelyssä eikä voidakaan edetä tarkoitetulla tavalla? Vaikkakin lupamenettely sääntelyä on vaikea ennakoida kaikilta osin, niin ei ole ei, on mahdollista, että SKP joutuu miettimään myös uudelleen tätä menettelyä. Se ei ole mikään varmuus vielä, että lupa annetaan. Jos ajatellaan kuparin ruostumista kanistereissa, oli ja vakavasti otettava kysymys luvan antamiseksi, niin ehkä on mahdollisuuksia vielä muuttaa. Ehkä SKP voi jotain muuttaa tätä menetelmäänsä tai Entäpä ihmiset tekemät esteet, mikä niiden asema on? KPS-järjestelmä, joka luottaa nimenomaan ihmisten tekemiin esteisiin, niin, niin sehän on mahdollisuuden oikeastaan tekemään minkälaiseen peruskallion tahansa ja sijoittaa näitä jätteitä. Lähellä ydinvoimaloitakin, kuten Ruotsissa on nähty. Nimenomaan tämän menetelmän luontepiirre on hyvin myönteinen, kun ajatellaan säilytyspaikan miettimistä. Se täytyy huomioida myös KPS-menetelmässä. Se vaikuttaa varmasti myös järjestelmään Suomessa, Kanadassa, Yhdysvallan kuningasuunnassa ja muuallakin, missä KPS-menetelmää on ajateltu käyttää. Ja lopuksi, ne jotka ovat kiinnostuneita, saman enemmän tietoa, meidän MKG-järjestömme verkkosivu on tässä ja www.mkg.se ja voitte seurata myös sääntelijän työtä. Tämä verkkosivu SSM ja sitten tietysti SKP on tämän yrityksen verkkosivu. Täällä on myös jaossa meidän työstämme esite, jos olette kiinnostuneita. Eli näin päätän ja Kiitos huomiostanne. So last but not least... Uh, no niin, sitten äh, kauniiksi lopuksi äh, herra äh, Ugelman, joka on Arevan yksi varatoimitusjohtajista. Olkaapa hyvä. gentlemen, uh... Hyvää huomenta, hyvät näistä herrat. Ennen kuin näytän kalvoja, ennen kuin näyt, ennen kuin puhun Äh, uudelleen käy tästä. Kerro, mitä, mistä puhutaan, kun puhutaan ydinjätteestä. France, which is a very good example, because everybody knows we produce the main part of... Ja Ranskassa me tuotamme suurimman osan energiasta ydinvoimalla, joka äh, joka Tanskasta kohti syntyy 10 grammaa äh, ydin ra, korkeasti radioaktiivista ydinjätettä, joka on paljon vähemmän kuin on vaarallinen jäte, jota tulee 140 kiloa Ranskassa per capita. Mutta nyt puhun vähän syvällisemmin ää, äh, kierrätyksestä. Puhumme kierrätyksestä, täytyy ajatella, mikä, mikä on ydin polttoainetta. Mä käytän tämmöistä perinteistä painevoimalaa, joka tota, sinne 500 kiloa uraania. Ja sen jälkeen, kun tämä käytetty polttossa ovassa energian tuottamiseen, nykyään niin on neljä vuotta, tarinan lopuksi käytetty polttoaine sisältää noin, noin 90 prosenttia ura, urania ja prosentti plutonia, joka on syntynyt äh, ydinenergian tuottavissa 4 prosenttia muuta näitä ja erityisesti näitä aktiniideja. Ja kun puhutaan kierrätyksestä, puhumme käytöstä, noin, joka koskee noin 96 prosenttia materiaalia, eli uraania ja plutoni, plutonium. Eli me teemme asiakkailta Meloksissa Ranskassa laitoksemme. Me lajittelemme uranin ja ää, plutoniumin painon mukaan. Me pakkaamme ää, polttoaineen rakenteellisen jätteen tähän tämä tavallaan niin kuin tuhkaa tämän, me pakkaamme tämän ja sitten me jälleen rikastamme moksjätettä, joka korvaa uranin plutoniumilla, jonka energiaarvot on korkeampi. Yksi gramma plutoniumia vastaa tonnia öljyä energiaekvalenttina. ja tuotamme asiakkaalle ihka uutta polttoainetta ja sitten väliaikaista aloitukseen pakettoitu jäte säilytetään väliaikaisesti tai muussa tällaisessa paikassa. Tämä projekti alkoi 70-luvulla Belgiassa. Ensimmäinen moksia käytettiin Belgiassa. Tällä hetkellä Euroopassa on 36 ydinvoimalla, jotka käyttävät tai ovat käyttäneet moksia. En luo kalvon kaikkia kovia mutta, mutta löydätte, että, että Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa, Belgiassa käytetään tätä. Ja yhteisen ulkopuolella Japanissa, jossa kolme ydinvoimalla käyttää MOX-kertettyä ydinjätettä ja tämä käyttö lisääntyy. Moksia käytetään myöskin testipolttoaineena jotta van, val, valmistellaan jätteen käyttöä Yhdysvalloissa. Ja erojäte Euroopassa 19 käyttää äh, rikastettua uraanijätettä, eli nämä käyttävät kiertettyä jätettä. Kuten sanoin, meillä on kahdenlaista jätettä kierrätyksessä – Ensinnäkin tämä polttoaineen rakenteellinen materiaali. Miten sanametallisia materiaaleja, jotka eivät sisällä ydinmateriaalia, tämä on dekontaminoitua materiaalia, joka on ollut uh, uraanin, plutoniumin ja fissiot äh, tuotteiden kanssa kontaktissa. Ja me poistamme tämän volyymin pienentämiseksi. Me, me poistamme, kompaktoimme klassisesti metallin volyymin pitämiseksi. Siis, eh, ja eh, fissimätelle me käytämme tätä vitrifiointia, eli lasiin pakkaamista. Kaikki tietävät, eh, että lyijy on erittäin toksista. Kaikki juovat kristallilasista. Kristalli on lyijylasia, kun juotte kristallilasista, ei lyijymerkitystä tapahdu. Jos rikotte kristallilasin, siitä ei ää, lyijyä pääsempäristöön. Ja lyijylasiprosessissa on tällainen kestävä lasimatriisi, joka, ja se hajoaa, ka, ka, se hajoaa kahteen blokkiin, jotka eivät mitään fissiotuotteita päästä ympäristöön. Ja prosessin lopussa käytämme samanlaiset teräs, teräskanistereita. Ja tämä merkitsee, että ulkoinen rakennus ihan samalla tämä helpottaa kuljetusta, voimme käyttää samaa äh, seltsastia. Tämä helpottaa äh, väliaikaista tallennusta tai syvätallennusta, mutta tämä on ainoa syy, miksi me käytämme tätä. Nämä kanisterit ovat myöskin käytössä, koska ne on lisensoitu useammassa maassa. Orasissa maassa tämä kanisteri Iso-Britannia, Hollanti, Belgia, Sve, Sveitsi, Saksa, Ranska, Japani, EUn ulkopuolella, Espanjassa, Italiassa ja Australiassa lisensointiprosessi on menossa, koska olemme kertaneet jonkun verran tutkimusmateriaalia Australiasta. Se ei ole kaupallista ydinpolttoainetta. Tämä kanisteri on tällä hetkellä standardi. Kollegat Sellafieldissä Isossa Britannissa käyttävät sitä myös. Täytyy lisätä, että kaikki nämä kanisterit, siis eivät ole mitään hajoamistuotteita. Se merkitsee, että tämä tarinan lopuksi tämä kanisteri tallennetaan maan alle, ja, ja ne ovat plutoniuttomia. Tämä yhden virtauksen prosessi. Ja me, tässä ei jää mitään plutoniumia ma- maan päälle. Pluton kiertetään ydinvoimana sisällä. Kierrätysbisneksenä me käytämme kulutuskeinoja tämä yhden virran suoran säilytyksen prosessissa. Me käytämme erityisiä keinoja tähän. Nämä säilytysastiat käyttävät Viinin kansainvälisen atomi ydinenergia virastoon keinoja. Ja me koulutamme kaikkia sidosryhmiä kulutukseen liittyen ää, äh, kriisitapahtumiin. Maailmanlaajuisesta tilannesta puhuakseni kertoksen suhteen tämä moksi ja sitten lyijyllä sisällytys. Miten näitä käytetään muualla planeetalla puhunut Ranskasta, ei Iso-Britannia käyttää Sellafieldissä tätä. Mutta tätä ei ole pitkään käytetty Japanissa, Rokkashimurassa. Ja tämä on, on myöskin Kiinassa valittu. Eli ydin jäätä kiertää Kiinassa. Intia on tehnyt, Intia on tehnyt saman. Me olemme lisäksi saaneet tätä pitkään. Intian strategia on ihan sama. Ja kiinalainen myös. Eli käytetty polttoainekierrätys. Teknologiasta puhuakseni niin puhutaan ensin MOXista. Tätä on päätetty myös Yhdysvalloissa käytettäväksi. Ja tätä käytetään asiasta riisunnasta syntyvästä yli radioaktiivista materiaalista armeija käyttää sitä savanna rasituslaitoksessa me tuotamme moksia. Niitä, niitä niitä tarvitsisi 2016 ydinvoimalassa sähkön käyttöön. Siksi meillä on jotakin koelaitoksia. Kataba, Katabassa. Ja sitten tämä lasittamisprosessi. Tätä käytetään Japanissa, Ranskassa, kierrätyksessä. Tullaan käyttämään Kiinassa ja Intiassa. Tätä käytetään aina, kun joskin on äh, radio, korkeasti radioaktiivista nestemästä, että siviili- tai sotilaslähteestä, että käytetään Savannah River laitoksessa Savannah joilla lasituslaitoksessa päästään eroon erittäin vanhaasta, erittäin radioaktiivisesta nestemästä jätteistä, jotka tulevat vanhoista ohjelmista. puhutaan kierrätyksestä, puhutaan jätteen hallinnasta, mutta puhutaan kierrätyksestä. Käyttää materiaalin käytöstä energian tuottamiseksi. Tässä kuvassa näytän kaksi strategista seurausta jätevolyymin kannalta ja sähkön kannalta. Näitä on unionin nykytilanteen. Ja sitä nämä tunnetut projektit. Mikä tilanne pitäisi olla 2030? Ensiksi tämä suora jätteen tallennus. Silloin ei tuota mitään energiaa. Ja te säilytetään maan alla tallennettavana siinä 250 000 kuutiometriä jätettä, pakattua jätettä. Toisessa strategiassa, josta kaikki kiertettäisiin, meidän pitäisi koeta kiertetystä materiaalista, joka tuota, moksia kiertettyä uraanipolttoaineita, sinne pitäisi tuottaa 11 000 terawattituntia energiaa, niin- eli 15 vuotta Euroopan kotitalouksien sähkön kulutuksesta. Tämä kierrätystä energian tuottamiseksi ja tallennettavaa materiaalisi 50 000 materiaalia, eli tämä ja tallennettava jätteiden määrä pienenee viidennekseen. No, Nämä mitä tapahtuu myös plutonium poistamisella jätteen radioaktiivisuudelle se tippuu kymmenesosaan. Otin Ranskan esimerkki. Uh, Tämä kaikki on alkanut 70-luvulla. Andra Ranskan ja virasta perusti vuonna 80. Ja kaikki valmistelut lasitettuun kompaktoinnin jätteen vuoksi tehtiin niin, että 2025 sitten repositoriot tällaisessa paikat toiminnassa. Eli 55 vuotta tarinan alusta. Jätte, jätehuolto on pitkä tarina. Mutta tätä me ennakoimme. Siksi Arevassa me olemme sitä mieltä, että radioaktiviteetettä koskeva direktiiviä ja käytetty jäten hallinta tarjoaa paljon äh, etuja, koska se tarjoaa turvallisen tavan käyttää radio, ydin, radioaktiivista jätettä. Se lisää julkista hyväksyntää ja se käyttää tarjoamaisuuden kestävälle äh, ydin energian kehittämiselle globaalisti. Haluaisin myöskin painottaa kertoksen myönteisiä vaikutuksia. Ensinnäkin me säästämme jopa 25 prosenttia luonnollista uraania kertoksen avulla. Jos tämä on tärkeää, kaikki Raaka-aineiden säästäminen on selkeää. Meidän täytyy säästää resursseja tulevaisuuteen mukaan lukien uraani toisekseen. Tiedätte, että, että raaka-aineiden säästäminen vaikuttaa hintaan. Kysyntä nousee, hinta nousee. Käytetty polttoaine taas on ää, energiayhtiön omaisuutta. Kiertoskustannukset ovat kiinteät ja hyvin tunnetut. eli kierrätetty materiaalihinta ei ole enää kiinni neuraani hinnoista. Ja tämä lähestymistapa ei mitenkään sulle pois tulevaa kehitystä. Puhumme tänään transmutaatiosta, neljän sukupolven fast breeder no, nopeasti reaktoreista. Tämä on ihan yhdessä päivä sen tämän tulevan strategian kanssa. Tämä mikä on projekti, me te, me olemme tehneet tämän vuosikymmen niin teollisuuspohjalla, teollisuuslaitoksessa, kaupalliselta pohjalta. Puhumme kustannuksista. Kysymys on vain muutama prosentti sähkön hinnasta. Tämä on ihan käytännön kapallinen prosessi. Tämä on sähkön hinnoittelussa mukana. Tämä luo työpaikkoja yli 10 000 ihmistä, alihankkijat mukaan lukien. Tämä on, puhumme teollisuudesta ja säästöstä. Ja viimeinen kuva tässä. Me kaikki tiedämme että energiatarpeet, tiedämme että ilmaston lämpenemisen ydinenergian osa ratkaisua. Ja meillä on selkeää, että ydinenergia on kierrättävää energia. Kiitos Suomesta. Ja, darf mich herzlich bedanken. Damit ist die Palette Kiitoksia. No niin, nyt sitten on äh, saatu äh, tietoa joka kantilta. Tilaisuus kuitenkin vielä jatkuu. Nyt on tilaisuus esittää sitten kysymyksiä, kun äh, huomataan paljonko kello jo on. Pitäkää kysymykset lyhyinä ja tiivinä, saatte tiivitä vastauksia myöskin. Kuka haluaisi aloittaa kysymyskierroksen? Gerik, olkaa hyvä. Herra Kierik. E, chodzi mi o taką sprawę. Tam e, w tych Minulla olisi lyhyt kysymys tästä KBS-teknologiasta, mitä e, tulee näihin kuparisäiliöihin. Siellähän on aika kuumaa ja sehän tulee olemaan jos hyvin, ään, eri, hyvin eristetyssä paikassa, mm, ja kun lämpötila siellä säiliössä saattaa nousta vuosisatojen ja tuhansien mittaan niin korkeaksi, että betoniitti saattaa jopa sulaa. <clears throat> eli eli sin, silloin se sitten ei enää, enää toimi sitten eristävänä materiaalina ja säteily tällaisissa rakenteissa etenee ruostumisen ja kor, korro, korroosion vauhdittamana yhtä nopeammin. Voiko tätä lämpötilan kehittymistä tai nousua jollakin tavalla seurata ja onko jonkinlaista tuuletusmahdollisuutta sitten viil- viilentämiseksi? Ich hätte einmal eine Frage Äh, Johan Svanille minulla olisi kysymys. Minä haluaisin vielä kerran tietää, miten voi on mahdollista, että, että tästä kps metentelmään kohdistuu noinkin paljon äh, epäilyksiä. Ja sitten kuitenkin siitä huolimatta äh, niin monet muut maat ovat kuitenkin ottaneet tämän Ruotsin mallin suosikekseen. Ruotsissa nyt sitten käyty, käydään tätä keskustelua E, ja kuitenkin nyt sitten monet muut maat ovat teknisesti ottaneet tämän Ruotsin mallin omaksi omaan käyttöönsä, vaikka nyt sitten tuolla Ruotsissa keskustelu näinkin vilkasta on, niin sen mahdollista haittapuolista. Niin, sitten tästä ranskalaisen mallin, mallista ja siitä sen kuvailusta. Ollaanko Arevassa varmoja, että, että, että että seuraavassa vaiheessa, jossa e, tätä, tätä e, voi olla suor, sujuvammin toimiva kuin tämä moksauksen ensimmäinen vaihe, kuin mitä tulee sitten näin tämän e, materiaalin uudelleen hyödyntämiseen. <clears throat> Nythän, nyt ei voida tietenkään mitenkään väittää, että tämä kierrätys olisi mitenkään järin hyvin pyörinyt ja toiminut. Ja nyt kuitenkin Ranskassa on, on kaikkein eniten radioaktiivista jätettä Euroopan unionin alueella. Ja tietysti miettii sitten, millä tavalla siitä päästään eroon. Partakalta kysyisin, Patrakalta kysyisin, nämä, näissä kustannuksista laskitte sadan vuoden aikajänteelle nämä ja että kuvittelitte, että sitten 200 vuoden kuluttua ei mitään lisäkustannuksia näistä, tästä varastoinnista enää koidu. Is... Vielä kysymyksiä nyt sitten annan herroille tilaisuuden, tilaisuuden vastata kysymyksiin. What's, what Patrakka aloittaa vai? Eh, kiitoksia. Eh, olisin ensin kommentoinut tätä KBS-3 ja kuparisäiliöiden lämpötilaongelmaa. Eh, tässä todellakaan ei käy niin, että se lämpötila enää nousisi sen jälkeen, kun nämä säiliöt ovat siellä kalliossa – itse asiassa radioaktiivinen jälkilämpö tarkoittaa sitä, että se lämpötila laskee vuosien mittaan. Ja kun näytin näitä aikatauluja, nehän oli varsin pitkiä siitä syystä, että meidän täytyy ensin odottaa kymmeniä vuosia, jotta se käytetty polttoaine, joka on vesisäiliössä, jäähtyy riittävästi 40-50 vuotta. Sen jälkeen voidaan ajatella sen siirtämistä tähän kuparikapselin ja loppusijoitukseen. Myöskin tässä vaiheessa toimitaan siten, että sekoitetaan kuumempia ja kylmempiä polttoainenippuja siten, että yhteen kapseliin, joihin nyt tässä meidän tapauksessa esimerkiksi tulisi 12 nippua, niin siihen tulee kylmempiä ja kuumempia, joten se keskilämpö pienenee. Ja tässä on suunnitteluperuste se, että aivan alussakaan se lämpötilaa sen kapselin ulkopuolella ei saa ylittää 100 astetta, eli se on lähtökohta siitä. No sitten eh, kysymys koski näitä kustannuksia. Näytin siis eh, taulukon, jossa oli eh, meille lasketut kustannukset, kokonaiskustannukset. Ja toisaalta näytin aikataulun, jossa totesin, että tarkoitus on sulkea tämä loppusijoitustila sadan, noin sadan vuoden kuluttua. Suomessa lainsäädäntö lähtee siitä, että tämä loppusijoitustila pitää sinetöidä. Vastuu siirtyy posivalta valtiovallalle. Toisin sanoen se on Suomen valtio, joka huolehtii siitä sen jälkeen. En kuitenkaan usko, että ne kustannukset, jotka tulisivat tästä suljetun loppusijoitustilan vahtimisesta – muodostuisivat suureksi. Meidän suunnitelmissa on lähdetty siitä, että sen jälkeen kun se on lopullisesti suljettu, se ei vaadi erityistä valvomista. Sen takia tämä on tehty tällä tavalla. Mm-hmm. Yes, uh... niin, Kier, äh, Patrakka oikein totesi että, että lämpötila ei siellä nouse niin korkeaksi, että, että nämä kuparisäiliöt millään tavalla vaarantuisivat tai uhkaisivat sulaa tämän järjestelmän mallinnus on osoittanut sen, että, että, että, että muutaman vuoden kuluessa ulkolämpötila ei voisi nousta yli sadan asteen, muutenhan vesi alkaisi kiehua siellä ympärillä. Mutta yle perusidea on, että, että lämpötila laskee, mutta on kumminkin sinne 40-90 astetta vielä monen tuhannen vuoden ajan tai ainakin tuhannen vuoden ajan, jolloin tietysti korrosioprosessi siinä vauhdittuu korkeassa lämpötilassa. Ruotsissa vielä keskustellaan tuolla kulissien takana, miten paljon tämä säteily kupariin vaikuttaa olin tämän Tukholmassa asiantuntijoiden ja SKBn tapaamisessa, jossa he siellä kysyttiin, minkä, minkä verran tämä lämpötila tähän korrosion sitten vaikuttaa. Mitään säteilymittauksia ei jälkikäteen enää toteuteta silloin alussa tietenkin, mutta sen jälkeen kun pannaan luku kiinni, mitään eh, erityisempiä mittauksia sitten enää todeta. Eh, Rebecca Harms kysyy, että miksi sitten monet ovat tämän Ruotsin mallin ottaneet käyttöön Mm, hyvä kysymys Ruotsissa. Minäkin olen itse asiassa pidänyt tämä Ruotsin malli aika, aika hyvä, hyvänä ratkaisuna, hyvänä ratkaisuna tuolla. Me luulimme siinä aikavaiheessa, että me joudumme lähinnä panostamaan näihin sijaintipaikkojen etsimiseen ja näin poispäin. Mutta nyt sitten viime vuosina kumminkin on tullut ilmi tietoa, lisätietoa erityisesti kuparin syöpymisestä, joka kenties saattaisi aiheuttaa ongelmia. Ruotsihan on, on on pieni maa ja, ja pienet, piirit ovat pienet, että tässä tietysti tämänkin asian parissa pyörii, pyörii hyvin vähän ihmisiä kaikki rahoitus tulee, kohdistuu tähän yhteen yritykseen, eli mitään riippumatonta tutkimusmäärärahaa STOA ei Ruotsissa ole olemassakaan. Ja nyt sitten tämä kuparin syöpyminen, korrosio, on sitten herättänyt huomiota kun sääntelijä ottaa nyt kokonaisvastuun kannettavakseen, täytyy tietysti katsoa, että sääntely on sitten tarpeeksi tiukkaa ja muutama pari 80-90-luvulla sääntelijä vain katsoi tyytyväisenä, mitä SKB touhusi ja otti sitten ne tiedot sitä sellaisinaan käyttöönsä, vaikka SKPn varsinaista tutkimustyötä siinä yhteydessä tehneetkään. 80-luvun lopulla tämä kuparin korrosio ensimmäisen kerran otettiin esille, mutta se jotenkin sitten lakastiin matonnalle se, se huoli. Mitä sitten tulee näiden, näiden ää, sijoitus loppusijoituspaikan kustannuksiin. Yksi, yhden asian jäin tästä mainitsematta. Jäi mainitsematta. Ruotsissa valtio ottaa sitten tämän kustannukset kannettavakseen, kun Suomessakin on tämä aselaita. Mutta nyt että kumminkin siellä, siellä maan uumenissa, uumenissa on plutoniumia – jota voidaan hyödyntää sitten myöskin ydinaseteollisuudessa. Eli jonkinlainen valvonta tai varmennusjärjestely pitää paikalle hoitaa. Siis tämä, tämän tulee toimia ikuisesti. Eli, eli eli nämä kansainvälinen yhteisö joutuu valvomaan näiden että säilytyspaikkojen turvallisuutta hamaan tulevaisuuteen. Jotain se maksaisi ihan ilmastolle. Ei tietysti mitään hirmuusummia, mutta kuitenkin. Hugeman. Sitten edustaja Hugeman. professori Hugeman. Oikeastaan tässä oli kaksi kysymystä minulle. Ensinnäkin Superphoenix-hanke ja sitten jättemäärä Ranskassa. Meillä ei ole kuin paljon yksityiskohtia, kun Super Phoenix on EDF, sähkölaitosta koskeva hanke. Ja toinen syy siihen, että siihen puuttunut, että Super Phoenix suljettiin, eikä pelkästään teknisistä syistä, vaan siinä oli paljon poliittisiakin kytkentöjä. Teknispoliittinen päätös oikeastaan silloin tehtiin. Muistan, että samaan aikaan Phoenix, Super Phoenixin edeltäjä, toimi varsin hyvin ja hyvin pitkään. Suljettiin vasta hiljattain. Itse asiassa on hyvä pitää mielessä, että Phoenixin ja Super Phoenixin kohdalla tuotettiin myös polttoainetta Arevaan moksia, oikeastaan samaa tekniikkaa, nelossuku polvessakin reaktoreita. superfeniksissä käytettiin myös kierrätettyä polttoainetta, jota tuli Phoenix-reaktorista. Siis tekniikka oli aivan vastaava kuin on näissä fast speedin reaktoreissakin. Ranskassa on EDFkin paljon levittänyt tietoa näistä fast breeder reaktoreista Ranskassa. Vastaisin näin tähän osaan kysymystänne. En halua sen enempää puuttua teknisiin ja poliittisiin kysymyksiin Superphoenix-hankkeen. Sitten toinen, joka liittyy jätteen määrään. Meidän täytyy ottaa huomioon kaksikin parametria, kun mietimme jätteen määrää. Meidän täytyy ottaa huomioon ensinnäkin tuotettavan ydinenergian määrä ja sitten se jätteen määrä, joka liittyy tuotettuun energian määrään, sähköön, megawattimäärää kohden – tai laitosta kohden. Meillä kuitenkin näin mitaten on oikeastaan kaikkiin vähiten jätettä tonnia kohden, jos, se, jos ajatellaan, kun se jätetään viidellä se loppumäärä. Totta kai absoluuttisesti meillä on valtava ohjelma ydinvoiman osalta verrattuna useampiin muihin maihin. Se merkitsee sitä, että kun kerrotaan jätteen määrä laitosta kohden, vaikka sinällään se on alhainen, ajatellen eh, tuotetun sähkön määrää ydinvoimalla, niin se voi olla jossakin jopa korkeampikin, jopa vähempi kuitenkin kuin mitä Ranskassa se vaihtelemansa toiseen. Jätteen määrä riippuu tekniikasta ja se riippuu myös totta kai siitä, kuinka paljon sähköä tuotetaan on hyvä pitää mielessä nämä kaksi parametria, ei vain jätteen absoluuttista määrää. Ranska ei ole ainoa maa planeetalla, jossa olisi, olisi niin suuri määrä varastoitavaa ydinjätettä. Kaikkein suurin määrä tätä varastoitavaa jätettä löytyy Yhdysvalloista. Siellä ei ole koskaan tehty yhtään mitään. Minä puhuin planeetasta, Puhuitte varmasti Euroopasta, kyllä, kiitos. Hyvä miettiä myös, että kun tarkastellaan näitä jättemääriä, käy isoilla laitoksilla, joissa on varastoitu vitrifoitua jätettä Meillä on oma laitoksemme ydinjätettä varten ja se järjestää vierailun tammikuun 28. päivä. Paikan päällä voi käydä näkemässä nämä laitokset, joihin on varastoitu jätettä. Ja sitten on mahdollista huomata, että on kyse pienistä määristä, pienistä volyymeista, vaikkakin sinällään on suuresta määrästä kyse verrattuna muuhun maahan. Gut, dann darf ich mich bedanken. No niin, kiitoksia. Ja edustaja Hamsilalle vielä jatkokysymys. Minä olisin ajatellut, että, että, että Ranskankin tilannetta vähän järjestelmällisemmin olisi kuvattu, koska, koska tämä hyvin mielenkiintoinen maa tämän valiokunnan toimenkuvan kannalta, koska se Ranska tässä EUn energia kentässä näyttelee merkittävintä roolia. Nyt on kuitenkin niin, että tässä tämä ydinjäte, jota Ranskassa täällä tänä, tänä päivänä on hävitettävissä sitä ei ole tässä eh, eh, kovinkaan selkeästi esitetty. Aika lailla hätkähdin, kun vertasin eh, Ranskan tilannetta muiden maiden tilanteeseen. Ydinjätteen osalta sitä on yli tuhannessa paikassa varastoituna Ranskassa – onko teillä joku jär, jossain käsitettävässä olevassa tulevaisuudessa määrä sitä jollakin tavalla järjestelmällistä tätä, tätä toimintaa. <clears throat> Tänään kun syntynyttä jätettä on näinkin paljon. tällä tekniikalla, jota tätä äsken esittelitte sitä, että mitenkään voida hoitaa, tietenkään, vaikka sen lupaava muuten onkaan, mutta ei se tietenkään vastaa ollenkaan Ranskan, Ranskan nykytilaa, tilannetta. No, Voitteko vastata vielä tähän, toki varmaankin. Je pense que... Minä olen sitä mieltä. Minä ajattelen, että nämä luvut tulevat sieltä Ranskasta PNM Program National Management, eli kansallista ydinjätehuolto-ohjelmasta, joka on erittäin kattava asiakirja, joka, joka vuosi tuotetaan, jossa kansallisella alueella tuotettu ydinjäte mukaan lukien pienet tuottajat, eli kaikki sairaalat, äh, ha, hammaslääketiede on mukana. Siksi puhutaan tuhannesta laitoksista, mutta Ranskassahan ei ole tuhanta ydinlaitosta. Jos ydinlaitosta kierrätyksestä moksista puhutaan, niin näiden laitosten määrä on paljon alhaisempi kuin tuhot. Paljon paljon pienempi. Danke für die zusätzliche Aufklärung. Kiitoksia tästä täydentävästä selityksestä, kun en muita puheenvuoropyyntöjä ja kysymyksiä näe. Äh, saanen kiittää kollegoja, vieraita, alustajiamme. Äh, te olette auttaneet tässä hyvinkin hankalassa monimutkaisessa aiheessa saamaan lisää valaistusta äh, koskien juuri tämän hankalan jätteen loppusijoitusta. Nyt varmaan olemme on hiukan ähm, olemme turvallisemmaksi. Monet ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen, jotkut taas eivät tämä ei ole mitään pakko ole täällä läsnä olla, mutta näin sanoin